Chers collègues. Hyvät kollegat. Kehotan teitä istutumaan paikoillenne, koska aloitamme välittömästi täysistuntomme numero 132. Tämä on alueiden komitean 132. täysistunto. Esityslistasta Onko siihen huomautettavaa? Mehän olemme ehdottaneet, että Jadlan lausunto siirtyisi huomiselle numero 13 ja Janssenin asia olisi vähän aikaisemmin. Torstai-aamuna ei ole näytä olevan vastalauseita. Onko jollakulla huomautettavaa viimeisimpään Päytä, pöytäkirjaan ei ole, joten se voidaan hyväksyä. Nyt haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi kaupunginjohtajan valtuuskunnan. He osallistuivat digitaalisten kaupunkien haastealoitteeseen. Tämä on Euroopan komission aloite, jolla autetaan 41 kaupunkia kehittämään ja toteuttamaan digitaalista politiikkaa, jolla helpotetaan kansalaisten elämää ja tervetuloa tänne. On erittäin hyvä idea tulla tänne meidän luoksemme, kun käydään tällaista tärkeää keskustelua. Nyt minulla onkin ilo ottaa vastaan komission jäsen Korina Kretsu. Tervetuloa jälleen kerran tänne keskuuteemme. Nyt meillä onkin tulossa tärkeä keskustelu joka liittyy lausuntoja, lausuntoihin, jotka koskevat eh, tulevaa sääntelyä tulevalla ohjelmakaudella Euroopan unionissa. Tänään eh, hyväksymme kohesiopolitiikkaa koskevat lausunnot sekä maatalouspolitiikkaa koskevat lausunnot. Tässä on mukana myös maaseudun kehitys Meillä on ollut kovin tiukka aikataulu, mutta olemme kuitenkin ajoissa ehtineet antamaan lausuntomme niin, että voimme vaikuttaa Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon kohesiopolitiikan alalla. Eli olemme aivan aikataulussa. Kohesiopolitiikan lisäksi lähes kaikki monivuotisen rahoituskehykseen liittyvät lausunnot tullaan hyväksymään näiden kahden päivän aikana. Muista lausunnoista on äänestetty jo lokakuussa. Erasmusta koskeva lausunto käsitellään helmikuussa. Olen oikein tyytyväinen siitä, että olemme samassa työmme valmiiksi. Olen myös hyvin iloinen erittäin hyvästä koordinaatiosta esittelyiden välillä lausuntoja oli parisin kymmentä ja on erittäin tärkeää, että toimimme niiden suhteen johdonmukaisesti. Kuten olen voinut usean kertaan muistuttaa, todellinen työ alkaa vasta sen jälkeen, kun lausunnot on hyväksytty, eikä se siihen suinkaan pääty. Nythän on toimittava niin, että meidän kantamme saadaan mahdollisimman pitkälle näkyviin lopullisiin säännöksiin. Olen todennut, että Euroopan parlamentin useissa tarkistuksissa on jo meidän äänemme kuuluvissa, joka merkitsee sitä, että esittelijämme ovat toimineet erityisen aktiivisesti. Onnittelen teitä tästä. Vain tällä tavalla voimme vahvistaa komiteamme uskottavuutta ja lisätä alueiden ja kaupunkien vaikutusvaltaa eurooppalaisessa päätöksenteossa. Paljon työtä on kuitenkin vielä tehtävänä jäsenvaltioiden tasolla – monitahoisen tasaisen hallinnon ja kumppanuuden periaatteiden osalta on selkeästi pyrkimystä panna pakki päälle eh, ohjausjakson ja muiden asioiden kannalta pyritään yksinkertaistaviin eh, ratkaisuihin alueiden kustannukselle. Jotkut vielä sotkevat toisinsa yksinkertaistamiseen ja uudelleen keskittämiseen. Euroopan alueiden komitea selkeästi tukee kohesiopolitiikan yksinkertaistamista, mutta ei niin, että siitä seuraisi uudelleen keskittymistä. Alueellisesta yhteistyöstä jäsenvaltiot ovat vielä tässä hieman vastahankkaisia. Esimerkiksi eurooppalainen rajat ylittävä mekanismi, joka on Euroopan komission ehdotus, on joutunut vastatuuleen neuvostossa. Kun lausunnosta on äänestetty, toivon, että jokainen teistä käyttää näitä lausuntoja – niin, että nämä asiat saadaan kansalliseen lehdistöön ja alueiden komitean, niin kaupunkien ja alueiden ääni saadaan kuuluviin ja ymmärretään, että pyrimme kunnianhimoiseen politiikkaan Euroopan tasolla tällä alalla. Tämä on hyvin tärkeää työtä, ehkä jopa meidän kaikkein tärkein tehtävämme tulevina kuukausina. Tässä työssä meillä on myös eniten parantamisen varaa. Luotan nyt jokaisen ryhmään ja kansalliseen valtuuskuntaan ja jäseneen niin, että voimme todella levittää meidän kantojamme. Ennen lausuntojen hyväksymistä meillä on nyt ilo keskustella vielä esittelijöiden ja aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen kanssa. hyvä Korina Kretsu, puheenvuoro on nyt teillä ennen kuin aloitamme keskustelun jäsenten kanssa. Thank you very much. Kiitos paljon Karl Heinz, hyvä puheenjohtaja Lambert, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään keskustelemassa kanssanne. Te panostatte tärkeällä tavalla tähän keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta ja myös kohesiopolitiikkamme tulevaisuudesta, alueidemme tulevaisuudesta Euroopan unionissa. Ja haluaisin onnitella teitä ennen kaikkea etenemisen nopeudesta, sillä te olette jo hyväksyneet hyvin vankkoja lausuntoja nopeassa aikataulussa. Kun yritämme saada tulevat ohjelmat valmiiksi, auttaa, että meillä on tällaisia ihmisiä, jotka asettavat esimerkin, kun etenemme. Ja teidän lainsäädäntötyönne on asettanut peruskiven neuvoston ja parlamentin työlle. Kiitos jälleen kerran tuestanne. Haluaisin etenkin kiittää kohesioallianssia. Tämä on ollut erityisen tärkeää, joten kiitos teille kaikille. Kiitos Markku ja Karl-Heinz tästä yhteisestä ponnistelusta. Kaikista vaikeimpina monivuotisten rahoituskehysten valmistelun päivinä te annoitte äänen eurooppalaisille alueille ja kunnille ja tuitte perustavanlaatuista usko, uskoamme, nimittäin sitä uskoa, ettei mikään alue saa jäädä jälkeen. Teidän äänenne kuuluu jälleen tänään. Teidän lausuntonne tänään antavat tukea, kuten Karhat sanoi, kolmella keskeisellä alueella. Ensinnäkin te tuette tätä kumppanuusperiaatetta, se on hyvin tärkeää, sillä aluepolitiikan menestys perustuu juuri alueellisiin kumppaneihin, alue- ja paikallisviranomaisiin, kansalaisyhteiskuntaan ja työmarkkinaosapuoliin. Pitää toteuttaa politiikkaa te toteutatte politiikkaa paikan päällä, te tunnette paikan päällä olevat vaikutukset, tiedätte mitä voi yksinkertaistaa, te annatte siis ideoitanne ja ö, annatte paikallisen osaamisenne käyttöön. Ja ennen kaikkea te toteutatte kohesiopolitiikkaa energisesti ja sitoutuneesti, päättäväisesti yritätte parantaa paikan päällä ihmisten elämää, joten kiitos tehokkaasta aluepolitiikasta. Tämä on mahdollista vain, kun meillä on alueellisia vahvoja kumppaneita. Ja kiitos myös tuestanne kumppanuus sopimukselle kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Me tarvitsemme tätä strategista yleiskatsausta, me tarvitsemme tätä koordinointia rahastojen ja ohjelmien välillä. Me tarvitsemme keskustelua kaikkien kumppaneiden, alueellisten kumppaneiden, osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tästä syystä kumppanuussopimukset kaikissa jäsenvaltioissa ovat tarpeellisia katsomatta ohjelmien lukuun tai tuen määrään ei ole meidän mielestämme ei ole ollenkaan tilaa tehdä tällaisia kahdenlaisia erilaisia standardeja. Me keskustelimme neuvostossa tästä viime viikolla ja kuten tiedätte, siellä puhuttiin kumppanuussopimusten mahdollisesti vapaaehtoisesta luonteesta. Minä sanoin, että komissiossa me olemme hyvin vankkoina, seisomme kantamme takana mikä sitten olikaan jäsenvaltion osuuden määrä. Me tarvitsemme strategian kaikille jäsenvaltioille. Emme, tarvitse, eh, emme halua minkälaisia toisen ja ensimmäisen luokan jäsenvaltioita. Lisäksi te tuette alueellista kehitystä. Eh, Eurooppa, joka perustuu alueellisiin, paikallisiin tarpeisiin, tämä on siis kehitystä ihmisten puolesta, ihmistä varten, ihmisten kanssa. Tämä ei ole pelkkä julkilausuma, tämä ei ole pelkkää sanahelinä, tämä on poliittinen sitoumuksemme ja poliittinen tavoitteemme viisi Euroopan, lähempänä kansalaisia. Se on näin nähtävissä realiteettina paikan päällä. Me olemme antaneet eri välineitä, joustavampia alueellisia välineitä, eurooppalainen eurooppalaisen aloitteen, joka kokoaa kaikki kaupunkialoitteet yhteen. Ja lisäksi meillä on kohesiopolitiikassa tämä alueellisen kehityksen tavoite ja sitten Euroopan maaseuturahasto. Me haluamme näin antaa valtaa alueille, kaupungeille ja kansalaisille. Meidän on näytettävä kansalaisille, mitä EU tekee heidän puolestaan. Nyt haluaisin puhua erästä toisesta aiheesta, joka on tärkeä, joka tällä kumppanuussopimusten pakollisuuden lisäksi tarvitsee huomiomme. Se on tämä 5 plus 2 asia. Tiedän, että teillä on tästä huolenaiheita ja haluan niistä kuulla hetken kuluttua, kun Minulla on sitten kunnia kuulla teidän mielipiteenne. Haluaisin vain selittää meidän ideamme, miksi, meidän ideamme, miksi haluaisimme tämän liikkumavaran ja joustavuuden. Tiedän, että tuette peri- tätä periaatetta ja tuette joustavampaa politiikkaa, joka ottaa huomioon eteen tulevat uudet kehitykset. Näin voidaan tehdä ilman, että estetään pitkän aikavälin hankkeita. Tiedän tämän, koska tämä on menneisyydessä toiminut. Menneisyydessä on toteutettu hankkeita, jotka ovat jotka, joiden aika, ajanjakso on kattanut kaksi eri ohjelmakautta. Tiedän tämän myös tämän viiden kauden väliarvioinnin takia, sillä minä olen viimeisen viiden vuoden aikana myös nähnyt, että me emme voi viittä vuotta etukäteen nähdä, mitä kaikkea on vielä edessä. Haluaisin siis kuulla teidän mielipiteenne, mutta Haluaisin vielä lopuksi kiittää teitä e, että, ja sanoa, että teidän tukenne on ollut ratkaiseva näinä viitenä vuotena, kun olemme myös valmistelleet monivuotisia rahoituskehyksiä. On hienoa, että olette tukeneet kumppanuusperiaatetta ja kumppanuussopimuksia. Nyt odotan innolla, että saan kuulla teidän mielipiteenne. Kiitos. Merci beaucoup, madame la commissaire. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt pitemmittä puhetta aloitan keskustelun. Muistutan periaatteesta, joka pätee tällä kertaa vielä tiukemmin kuin aikaisemmin. Minun on pakko pitää todella tiukasti puheajoistanne kiinni. Muussa tapauksessa emme tästä selviä tänään emmekä huomenna. Meillä on täällä 15 puhujaa listalla ja keskustelu pitäisi saada päättymään varttia yli neljä, joten pyydän mahdollisimman tiivitä puheenvuoroja, mutta sanokaa kuitenkin, mitä haluatte sanoa. Michael Schneider ensimmäisenä. Danke, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Tervetuloa alueiden komiteaan. Tärkeä virstanpylväs ja yhteisellä tiellä, jota on pitkään kuljettu. Ja nyt ajattelemme jo yli vuoden 2021-2017 toukokuussa hyväksyimme lausunnon kohesiopolitiikan äh, tulevaisuudesta tässä salissa ja näin perustimme kohesioallianssin. Se oli spontaani toimi, joka on osoittautunut hyvin menestyksekkääksi. tärkeä tiellä oli se, että meillä on ollut aina tiiviit yhteydet teidän kanssanne, kuten myös asiantuntijoiden kanssa äh, tuolla pääosastollanne. Ja se, että teidän ehdotuksenne, ehdotuksenne rakenne rahastoasetukseksi tämän vuoden toukokuulta ovat tulosta tästä monivuotisesta intensiivisestä yhteistyöstä. Tässä haluaisin nimenomaan kiittää. Yhteinen intressi on mielestäni, että tässä voidaan saada aika hyviä tuloksia. Periaatteessa pidämme siis hyvänä ehdotuksia yleisasetusta erityisesti. Mutta Joissakin kohtaa kuitenkin sanomme, että voisi olla paremminkin. Joistakin niistä haluaisin nyt tässä yleiskeskustelussa puhua. Pu- 5 plus 2, siihen puutun. Mistä vasta huomautukset tulevat? Ei mitään sitä vastaan, ei mitään joustavuutta vastaan mutta säännöt ovat vain epäselvät, ehdotukset ovat epäselvät. Se, mitä haluamme välttää ja mitä ei saa tapahtua, on se, että viiden vuoden jälkeen aloitetaan nollasta taas viimeiselle kahdelle vuodelle. Pitää olla mahdollisuus alusta asti ainakin viimeiselle kahdelle vuodelle edes indikatiivisesti, viitteellisesti määrittää, mihin ne määrärahat halutaan asettaa. Ja sitten, hyvä niin, mutta että olette turvaverkoston ottaneet käyttöön. Mutta kehys on kuitenkin tälle, viitekehys on kansallinen taso. Ja jäsenvaltioissa on sitten monia tilanteita, joissa alueella on kovin erilainen tilanne Saksassa, Espanjassa, Italiassa, muissa jäsenvaltioissa. Semmoiksi meidän ehdotuksemme safetyness 26 prosenttia kyllä, mutta äh, liittyen aluetasoon niin, että mikään alue ei saa vähemmän kuin 76 prosenttia. Yhteisrahoitus, olette tehneet pitkälle meneviä ehdotuksia alentaa yhteisrahoitusastetta. Siinä sanon, minä kuulun aluehallitukseen, jolla on budjettivaltuuksia ja sanon siltä osin, että emme pysty. Meidän pitää velkajarusta pitää kiinni, me tarvitsemme budjetin vakauttamista alueellamme sen vuoksi. Emme voi merkittävässä määrin enemmän yhteisrahoittaa. Erityisesti ylemmänä alueella ei pitäisi EUn yhteisrahoitusosuuden olla alle 70 prosenttia. Kolmas kohta. Tartuitte ehdotukseemme, että BKTtä laajennetaan muihin indikaattoreiden suuntaan. Demografiset ongelmat täytyy ottaa huomioon vahvemmin tulevaisuudessa alueella – demografiset ongelmat estävät kasvua ja kilpailukykyä ja sen pitäisi juuri olla kohdallisen keskiössä, niiden välttäminen. Eli lisäindikaattoriksi pyydämme demografiset ongelmat. Ja lopuksi olette tehnyt hyviä ehdotuksia byrokratian purkamisesta. Ja mitä nyt neuvottelusta olen kuullut, niin minulla on huoli, että kun parlamentti ja jäsenvaltiot neuvottelevat niin se mitä olette ottanut sieltä pois, niin se otetaan taas mukaan siellä. Ja sitten lopulta on sama byrokratiaa kuin nytkin on, mitä me molemmat haluamme välttää. Sen vuoksi vetoan neuvottelijoihin. Ei oteta niitä enää mukaan takaisin. Lopusta sitten myöhemmin, kun keskustelemme lausunnoista. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Katjusha Marini. Katjusha Marini. Grazie, komissio. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitos jälleen Korina. Osoitat läsnäolollasi täällä, että kun täällä täysistunnossa käsittelemme näitä rakennerahastoja koskevia lausuntoja, osoitat, että olet aina meitä lähellä ja olet paikallisia alueen hallintojen kumppani myös silloin, kun Yhdessä muiden, monien, monien muiden toimijoiden kanssa aloitimme tämän Allianssin ja olit rinnallamme. Olemme tuo, tietoisia siitä, että kohesion politiikka on Euroopan paras puoli kentällä. Se puhe, puhuttelee yrityksiä, kansalaisia ja paikallisviranomaisia – Demarin ryhmänä haluaisimme tuoda esille joitakin kohtia, joista olemme olleet yhtä mieltä koskien lopullisia asetuksia. Olemme yhtä mieltä tästä rakenteesta ja kohesiopolitiikan lähestymistavasta niin, että se koskee kaikkia Euroopan alueita ja säilytetään tämä kolmiosainen rakenne, joka on kohesiopolitiikkaa luonnehtinut. Olemme yhtä mieltä tästä lähestymistavasta, joka perustuu eh, hajautetulle hallinnolle – ja todelliselle kumppanuudelle Euroopan unionin kanssa ja, ja, ja alueellisille hall, hallituksille ja paikallishallitukselle keskushallitukselle. Lopullisesta lausunnosta tulette huomaamaan, että olemme sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahasto Plus on olennainen osa eurooppalaista kohesiopolitiikan puitteistoa alueilla ei tapahdu kehitystä ja kasvua ilman sosiaalista osallisuutta, koulutusta, ammattikoulutusta, täydennyskoulutusta. Me, meidän on myös arvostettavaa kokemustamme vuosien varrelta ja toimittava niin, että kohesiopolitiikassa huomioidaan alueiden todelliset tarpeet ja saadaan liikkeelle paikalliset toimijat. Tämä on erittäin keskeistä. lausunnossa me tulemme tuomaan esille tiettyjä kohteja, joita voitaisiin parantaa, jotka ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin olisi tärkeää saada eh, paikallistoimijat eh, olennaisesti mukaan Euroopan unionin ohjausjakson menettelyihin. Tämän lisäksi olisi tärkeää, että ohjelma puitteissa maaseuturahasto on nyt siirtynyt yhteisten säännösten ulkopuolelle. Tätä olemme arvostelleet, olemme ar- uskoneet yhdennettyyn kehitykseen maaseutu- ja maantalouspolitiikassa. Tiedämme, että hallinnollisissa kysymyksissä kaikki ei riipu Euroopasta hallinnon yksinkertaistaminen on tärkeää. Se on tärkeää, että se tulee komission puolelta. Olemme arvostaneet joitakin ehdotuksia ja toisia haluamme vielä parantaa. Byrokraattisten toimien keventäminen jäsenvaltioiden tasolla on hyvin tärkeää niin, että voidaan helpottaa varojen käyttöönottoa ja hyödyntää mahdollisuuksia. Viimeinen viesti vielä, niin kuin puheenjohtaja jo sanoikin ja jota itsekin haluan korostaa. Tämä lausunto ei ole mikään loppu, lopullinen rasti, vaan tämä on lähtökohta jatkolle. Emme että kohesiopolitiikkaa olisi ainoastaan Brysselin ja pääkaupunkien välinen asia, vaan kohesiopolitiikka on ja sen pitää olla erityisesti kaupunkeja ja alueita varten räätälöityä politiikkaa. Haluamme, että meidän äänemme kuuluu, kun neuvotellaan tulevina kuukausina. Kiitoksia. Merci beaucoup. Le prochain orateur, notre collègue... Kiitoksia. Seuraavana kollegamme Michel Reisberman. Dank u wel, voorzitter. En, uh, goed om u hier... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Kretsu, hienoa nähdä teidät täällä taas. Ja onnitteluni hyvästä työstä komissiossa kun valmisteltiin tätä asiakirjaa. Kovaa työtä on tehty kohesiopolitiikan eteen. Tässä yritetään kovasti yksinkertaistaa ja tämän näemme myös siinä, että näitä ehdotuksia ovat kumppanimme paikan päällä tukeneet. Tämä ehdotus on tärkeä kaikille alueille, myös niille alue- sille alueelle, josta minä tulen. Nimittäin Alankomaiden provinssit, äh, siellä saadaan tietysti vähemmän tukea, mutta kuitenkin nämä ovat tärkeitä välineitä. Kumppanuussopimuksilla ja kumppanuusperiaatteella on tärkeä rooli provinssien ja, ja kaupunkien rooli jäisi muuten liian vähäiseksi ja tämä on otettu mukaan myös mm, lausuntooni, jonka minä olen valmistellut tästä Euroopan aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. On tärkeää, että alueiden roolia vahvistetaan edelleen ja, ja myös politiikan täytäntöönpanoon pitää kiinnittää enemmän huomiota, kun yritämme selättää ilmastonmuutoksen ja maahanmuuton haasteet. Mm, Itä-Euroopassa, Itä-Euroopasta myös on, ovat monet ihmiset lähteneet ähm, maahanmuuttajiksi. Ja sitten vielä alue- ja paikallisviranomaisten valmiudet. Säännöksiä pitää yksinkertaistaa, mutta viranomaisten pitää myös osata äh, panna ne täytäntöön olen huomannut, että kohesiopolitiikan, kohesiopolitiikan tärkeyttä ei missään aseteta kyseenalaiseksi. Aivan sama, kenen kanssa puhuu, esimerkiksi Saksan kauppakamarin kanssa tai esimerkiksi Itävallan puheenjohtajakauden edustajien kanssa. Kaikki ovat samaa mieltä kohesiopolitiikan roolista. Tämä pätee myös Euroopan parlamenttiin. Silti meillä on sellainen vaikutelma, että kohesiopolitiikka on nyt joutunut paineen alaiseksi. Tässä on ennen kaikkea kyse jäsenvaltioista. Me olemme hyvä kumppani Euroopan parlamentille, me haluamme pitää yllä hyvää aluepolitiikkaa ja aion myös tukea teitä. Kaikki mitä voimme tehdä, haluaisimme sen kovasti kuulla. Kiitos teidän työstänne tämän aiheen eteen. Kiitoksia sitten eh, Maria Antoinette Maupertuy. Merci monsieur le président, euh, madame la commissaire, nous vous remercions. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitämme teitä läsnäolostanne nyt kun annamme lausuntomme useisiin komission ehdotuksiin, jotka liittyvät ko- kohesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen. Voin vakuuttaa, että ryhmämme ovat tehneet eh, työtä yhdessä. Olemme pyrkineet johdonmukaisiin lausuntoihin ja ja tällaiseen kollektiivisen älyn käyttöön. Lausunnoissa huomioidaan myös kansalaisten ilmaisemat toiveet kentältä. Haasteet ovat suuria, olisi onnistuttava vuoden 2020 jälkeen tässä politiikassa ja, toim- ja se edellyttää sitä, että vakuutetaan paitsi ei niinkään komissiota ja neuvostoa, vaan euroskeptikot siitä, että Euroopan on myös heitä varten eikä heitä vastaan. Näinpä odotuksissa on jo se, jonka parlamenttikin ilmaisi maanantaina, eli että saataisiin alueellista yhteistyötä, joka säilytetään budjettiin osalta ja periaatteidensa ja perustansa osalta. Olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on ottanut kaksi lisää osaa tähän perinteiseen rakenteeseen koskien Euroopasta alueellista yhteistyötä, hyvin syrjäisiä alueita varten ja alueiden välisiä innovointihankkeita varten – kuitenkin nämä kansalaiset, joita olen tavannut äh, neljän kuukauden aikana ja vielä eilenkin toistapäivä iltapäivällä, se, että Interreg äh, poistettaisiin, pyyhki pois kokonaan äh, alueellisen yhteistyön hengen ja hyvän välineen, joka on osoittanut tuo toimivuutensa ja tuonut hyviä käytäntöjä. Se vahingoittaa myös eurooppalaista lisäarvoa merentakaiset alueet ovat hyvin huolissaan siitä, että on otettu mukaan rajat ylittävää, merirajat ylittävää yhteistyö puolet näistä alueista, NUTS 3 alueiden tasolla menettää mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eh, merinapureidensa kanssa, jos voidaan luottaa näiden alueiden viimeisen konferenssin tuloksiin, eh, jotka julkaistiin tällä viikolla edelleen, eh, kun väestöä pyritään tiivistämään 25 kilometrin nauhalle. Tämä, tämä on todella ongelmallinen osa. Täällä on tiettyjä muitakin epäselvyyksiä ja epäilyjä. Ettekö ole sitä mieltä, hyvä komission jäsen, että lähempänä kansalaisia olisi pidettävä kiinni siitä, mikä toimii ja säilytettävä se, mikä rauhoittaa ja arvostettava sitä, mikä yhdistää meitä. Kiitoksia. Merci beaucoup. La parole... Kiitoksia. Seuraavana annan puheenvuoron Collega Boek Bukharensille. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Mevrouw Cretu, ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Niin, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette paikalla täällä komission jäsen. Kohesiopolitiikkahan on erityisen tärkeää ja läsnä on sen vielä osoittaa. Tulen Alankomaasta raja-alueelta, Saksan rajalta, saamme nyt vakuuttuneeksi siitä, että koesiopolitiikan tulevaisuudella on suuri merkitys, erityisesti ajatellen rajat yhteistyötä. Se koskee 30 prosenttia EU-väestöstä. Olen asiaa koskevan asetuksen lausunnon valmistelijana, esittelijänä – siihen kuuluu monia yhteisiä hankkeita. Pidän oikein hyvänä, että alueemme ja kaupunkimme saavat uusia yhteistyömahdollisuuksia. Siihen pitäisi tämän välineen pyrkiäkin. Interreg-rahoitus täytyy toteuttaa, jotta tuo rajat yhteistyö voi vakiintua. Olemme kuitenkin huolestuneita ministerineuvoston keskustelusta tällä hetkellä, koska voidaan todeta, että joillakin jäsenvaltioilla on hyvin pidättyväinen asenne. Sen vuoksi vetoan komission, että se hälventäisi huolet sillä tavoitteella, että voidaan käydä rakentavia neuvotteluita, jotta väline saa asianmukaisen sijansa. Ja sitten lopuksi mahdollistaa osaltaan tehokkaan kohesiopolitiikan. Kiitoksia sitten eh, edustaja Bob. Kretsu. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission sen Kretsu. Ensiksi haluaisin onnitella teitä ponnisteluista eh, tuoda kohesiopolitiikan tulokset EUn joka alueelle. Ja olen samaa mieltä huolenaiheesta, ei pidä jättää mitään aluetta jälkeen. Muutamia kysymyksiä ja yksi huomio. Ensinnäkin Klusnapokan, Romanen toiseksi suurimman kaupungin pormestarina minulla oli on ollut mahdollista tavata paljon kansalaisia, myös nuoria, ja he ovat sanoneet minulle, että heidän on ollut pakko luopua EU-rahoituksesta, koska menettelyt ovat olleet hyvin monimutkaisia ja byrokraattisia, joten tästä näkökulmasta, kun pidetään mielessä uudet monivuotiset rahoituskehykset, mikä on viestin, viestinne näille nuorille, jotka haluaisivat hakea EU-rahoitusta, mutta byrokratia ja menettelyt ovat liian raskaita? Toisen, toinen kysymykseni koskee N plus 2 tai N plus 3 sääntöä. Minä itse tuen kovasti N plus, 3 sääntöä, sillä kuten tiedätte, me romaneissa lähdimme, olimme, myöhemmin mukana ja me kaikki haluaisimme käyttää nämä varat. Jos käyttäisimme alusta lähtien N plus 3 sääntöä, tämä olisi selkeä viesti siitä, että voimme käyttää tämän EU-rahoituksen. Ja sitten kolmanneksi haluaisin kysyä neuvonne. Meillä on uusi rahoitusväline, European Urban Initiative rahoitusväline, ja pormestarina ja alueellisena edustajana haluaisin kysyä, voisitko antaa neuvoja, miten voisimme paremmin valmistautua tämän uuden rahoitusvälineen käyttöön, jotta voisimme käyttää näitä varoja alusta lähtien. Ja viimeiseksi vielä yksi huomio. Jos olen oikeassa, kohesiopolitiikka tuli EU:hun mukaan vuonna 1973 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nyt yhdistynyt kuningaskunta lähtee, mutta koesiopolitiikka jää, joten mikä on visionne koesiopolitiikan tulevaisuudesta tässä kontekstissa? Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollegamme Isabel Budino. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Sosiaalisteryhmän nimissä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette aina olleet alueiden ja viranomaisten rinnalla. Olemme voineet luottaa teidän sitoutumiseen aivan rajattomasti. E, e, todella kaikin voimin olette pyrkineet pitämään yllä kohesiopolitiikassa kaikilla alueilla. Tämä oli erittäin ratkaiseva, kuten, kuten Marin ja Schneiderin lausunnossa tuetaan. Kohesion ehto on se, että kaikki Euroopassa tuntevat olevansa tässä tärkeitä ja tuntevat olevansa suojattuja investointipolitiikalle, joka, joka on suunnattu kaikille. Jos tämä rajataan vain vähimmän kehittyneisiin maihin, vaarannetaan tällainen osallisuuden tuntu. Nämä olivat keinotekoisia rajoja, joista tuli vain kaunaa, eikä sillä voida ratkaista yhteiskunnallista huonoa oloa. Alueiden välinen epätasa-arvo on kuitenkin merkittävä joissakin suurissakin maissa. Siellä on suuria siellä se maaseuduilla ajatellaan, että vain suuret kaupungit hyötyvät rakennerahastoista. Meidän taistelumme kuuluu kuitenkin se, että kohesiopolitiikassa ei jätetä ketään syrjään ja todella investoinnit on kohdennettu kaiken tyyppisille alueille. Tässä lausunnossa jälleen kerran puhutaan näistä seikoista. kun yhdistetään EAKR, sosiaalirahasto ja kohesiorahasto, voidaan todella luoda sellaiset olosuhteet, joissa yrityskudos voi kehittyä ja maaseutu myöskin. Vielä kerran, hyvä komission jäsen, suuret kiitokset sitoumuksestanne. Uskon, että olemme teille paljon velkaa tällaisesta ehdotuksesta, jota haluamme kyllä vielä parantaakin, mutta suurilta linjoiltaan se sopii meille kyllä. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Landon. Kiitoksia sitten kollegamme äh, Landongen. Beste kommissionär, beste ordförande. Hyvä komission jäsenpuheenjohtaja, hyvät kollegat. Alueiden komitea hyväksyy tänään useita lausuntoja kohesiopolitiikasta. Minun viestini on se, tai siihen liittyy se viesti, että alueiden kesken alueiden komiteassa on suuri yhteisymmärrys siitä, että kaupungit ja alueet haluavat vahvempaa kohesiopolitiikkaa. Se on välineemme investointien tukemiseksi ja kehityksen edistämiseksi. Me emme ehdota mitään merkittävää muutosta poliittiseen sisältöön tai rahoitukseen – Olemme yrittäneet olla johdonmukaisia ja selkeitä niin paljon kuin mahdollista. Olemme tarkastelleet myös toteutettavuutta kohesiopolitiikassa. Niitä osioita, jotka vaikuttavat alueihin eniten. Haluamme yksinkertaistamista. Haluaisin painottaa, että monissa lausunnoissa ehdotamme tiukempia ilmastotavoitteita se ei varmaankaan tule yllätyksenä. Mutta kun viimeisin sopimus on joutunut populististen voimien kohteeksi molempien, molemmilla puolilla Atlantia, eli Pariisin sopimus, niin seurauksin arviointi on yhä vaikeampaa. Ja nyt alue- ja paikallisviranomaisten täytyy pyrkiä tukemaan kriittisiä investointia ilmastonmuutosta vastaan. Nämä kysymykset täytyy ottaa vakavasti. Haluaisin ottaa myös esille toisen tärkeän rahaston rahastoissa, erityisesti kohesiorahastoissa. Siellä täytyy tasa-arvoa johdonmukaisesti tukea. Niiden täytyy tukea kaikkia tasa-arvon aspekteja, mutta erityisesti mainitsisin sukupuolinäkökohdan, koska riippumatta etnisestä taustasta tai uskonnosta naiset joutuvat usein suoran syrjinnän kohteeksi, kun ajatellaan tärkeimpien EU-varojen saamista. Alderyhmä vaatii, että panostamme tasa arvot näkökohdan ottamaan budjetointiin eu kohesiopolitiikassa. Ja miksi niin? Muuten emme pysty tukemaan tarpeeksi uuden tyyppisiä yrityksiä ja innovointeja, joissa ei unohdeta keskittymistä tasa-arvonäkökohtaan. Merci beaucoup. La parole est maintenant à... Kiitoksia. Seuraavaksi Babel Brande. Dear Commissioner, uh... Hyvä komission jäsen Kretsu, on ilo puhua teidän kanssanne ECRn koordinaattorina Koter-valiokunnassa. Olemme tavanneet toisemme mm, monia kertoja viime vuosina, mutta silti on aina kunnia saada teidät tänne keskustelemaan kanssamme. Lainsäädäntöprosessi on alkanut, prosess, ehdotukset ovat pöydällä, olemme nyt valmistelun vaiheessa ja olemme käyneet paljon keskusteluita kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Arvostamme kovasti sitä, että meitä on kohdeltu todellisina tasa-arvoisina kumppaneita, kumppaneina tässä prosessissa. Meitä on kuunneltu. Olemme myös keskittyneet paljon rajat ylittäviin hankkeisiin ja olemme halunneet, että nämä ideat otetaan mukaan asetuksiin. Komissio onkin ottanut Interreg-asetuksen laadintavaiheessa jo ideamme mukaan ja tämä on nämä meille, meidän kunnillemme tärkeät elementit on nyt ensimmäistä kertaa mukana. Mutta nyt sitten tämä todellinen lainsäädäntöprosessi jatkuu. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on nyt suurempi rooli. Me tarvitsemme teidän apuanne, jotta meidät nähdään edelleen aitoina kumppaneina tässä prosessissa, mutta mitäkin tar- sitäkin tarpeempaa on se, että meidät nähdään myös kumppaneina kohesiopolitiikan täytäntöönpannon vaiheessa. Meidän on var- varmistettava, että rahat saapuvat alueille ja kaupunkeihin ja että ne vastaavat todellisiin investointitarpeisiin alue- ja paikallistasolla. Tämä voidaan saavuttaa vain, jos todella kunnioitetaan kumppanuusperiaatetta koko prosessissa. Minulla olisi vielä yksi ehdotus tulevaisuuden tulevaisuutta alueelle. Meidän on muutettava tapa, jolla me viestimme koheesiopolitiikan tuloksista ja vaikutuksista. Tässä on kyse suuresta lisäarvosta, joka koskettaa melkein kaikkien kansalaisten elämää. Joten ei riitä, että tähän laitetaan vain EUn lippu tai ö, tulostetaan julisteita ei, vaan meidän pitää todellakin kertoa näistä ja tiedottaa näistä todellista vaikutuksista ihmisten elämään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kirjan McCarthy. Uh, thank you, Mr. President. Uh, dear Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät tauluiden komitean jäsenet. Tässä haluaisin kiittää siitä, että olette puolustaneet kohesion politiikkaa ja Euroopan esityslistaa olen eri, oikein tyytyväinen komission ehdotusta, jonka kautta 6 prosenttia vekotosta sijoitettaisiin kestävän kehityksen investoinnille ja Euroopan urbaanialoitteille. Urbaani agenda tarjoaa paljon mahdollisuuksia parantaa tulevaisuuden kaupunkeja. Se on tiukasti sidoksissa Euroopan tulevaisuuteen. Näillä kumppanuuksilla on saavutettu todellisia myönteisiä tuloksia. Moni tasoisen hallinnon alalla. Ei tämä pitäisi olla pelkästään verkostoitumisharjoitus. Täällä on todella paljon kaupunkialueita, jotka ovat mukana. Se voi olla puitteena, jo perusta, parannetaan subsidiariteettitavoitetta ja päästään parempaan sääntelyyn. Uskon, että voimme hienosäätä politiikkaa, joka hyödyttää kaiken kokoisia kaupunkeja. Komissaari viime toisen päivänä oli Viinissä – konferenssissa, jossa esitettiin paljon kiinnostavia ajoituksia kahden päivän konferenssissa on säännöllisyyden ja syrjään. Pelkkä verkostointiharjoitus ei siis todella voi riittää. Positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ympäristölinkkejä ryödään eh, järkevän urbanisuunnittelun kautta ja toimintasuunnitelmia viedään tätä kautta eteenpäin. Kysymykseni teille mitä ajattelette tästä Euroopan EU-agendasta näiden toimintasuunnitelmien takana? Kiitos. Je cède maintenant la parole à notre premier vice-président Markku Markkula. Seuraavana Markku Markkula, varapuheenjohtaja. Um, ähm, Mr. President, uh... Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvä Korinna. Haluaisin korostaa muutamia pääasioita. Nyt me luomme puitteet näille rahoitusvälineille kohesiopolitiikassa. Kohesiopolitiikassa ennen kaikkea on kyse äh, muuntamisen välineestä, mutta samalla äh, siinä, siinä äh, on kyse sisällöstä. Kun katsomme tämän ohjelmakauden oppeja, niin kohesiopolitiikasta pitää tehdä paremmin integroitua muiden välineiden kanssa. Katsotaan esimerkiksi Horisontti Eurooppaa tai, tai Digitaalista Eurooppaa ja muita välineitä. Mutta koesiopolitiikkaa pitää myös integroida paremmin alue- ja paikallistasolla yksityiseen ja julkiseen rahoitukseen. Kohesiorahoituksessa on kyse ennen kaikkea kyse siitä, että mahdollistetaan isommat sijoitukset – kohdennetuissa toimissa. Ja tässä haluaisin myös korostaa tätä erikoistumistrategiaa, sillä se on edistänyt sitä, että alueet tekevät vielä enemmän yhteistyötä kuin aikaisemmin. On tärkeää, että, että keskustelussa olemme puhuneet myös näistä rajat ylittävistä keinoista. Tässä on kyse myös myös näistä tässä maaseuturahastosta ja meritalousrahastosta. Ja sitten tämä komponentti 5, siinä on hyvin tärkeää tämä rajat ylittävä innovatiivinen yhteistyö. Jos neuvotteluiden lopputulos on se, että tämä elementti katoaa tekstistä, niin se olisi harmi. Olisi myös harmi, jos tästä tavoite katoaisi, joten yrittäkää löytää hyvä ratkaisu jotta tämä ulottuvuus on vahvasti mukana, jotta alueet, jotka ovat olleet eturintamassa sekä eurooppalaisessa kampanjassa että myös kumppani, kaupunkien integroimisessa alueiden kanssa, eh, niin eh, edistäkää niitä, jotta voimme jotta voimme saavuttaa esimerkiksi YK kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastonsuojelutavoitteet. Me tarvitsemme konkreettisia tuloksia. Seuraavalla ohjelmakaudella te voitte todellakin tehdä paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä viisi puheenvuoroa tulossa. Yksi minuutti puheaikaa kullekin teistä. Ensimmäisenä Gamal Aler. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tervetuloa tänne. Suuret kiitokset siitä, että olette täällä paikalla. Olette osoittaneet, että teidän vastuunne ja pyrkimyksenne ovat yhteneväisiä meidän kanssamme. On todettava, että olen ollut mm, yhtä mieltä, olen yhtä mieltä Marinin ja Schneiderin ajatusten kanssa koskien alueiden välistä yhteistyötä, erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä ja väestökysymyksiä, mutta Minulla on kysymys, joka koskee omaa aluettani Galisia. On muitakin eurooppalaisia alueita, joihin tämä sama asia liittyy, ja se koskee sitä ristiriitaa, että vaikka meidän PKTmme on kasvanut 10 prosenttiyksiköllä ja vaikka se on kehittynyt meidän maksuosuutemme vähenisi 40 prosentilla liitteen 22 mukaisesti koskien tätä yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta. Tämä johtuu osittain siitä, että meitä on kohdeltu erityisesti tällä kaudella, kun ensimmäistä kertaa siirrymme vähemmän kehittyneiden alueiden luokasta kehittyneempien luokkaan – siis meidän BKTmme itse asiassa on laskenut ja sitten kuitenkin meiltä leikataan näitä rahoja. Kuten ymmärrätte, tämä ei ole politiikan hengen mukaista. Olemme tekemässä työtä parlamentin jäsenten kanssa ja pyrimme siihen, että mikään mm, alue, joka laskee luokasta toisen, ei voisi menettää varoja. Puheenjohtaja keskeyttää ja antaa puheenvuoron Birgit Onemille. Ja Frau Kommissarin Kretsu, auch von mir ganz herzlich. Komissio sen minultakin kiitokset panoksestanne kohesiopolitiikkaan siinä, että olette paikalla. Neljä kohtaa. Ensinnäkin minunkin alueelleni on erityisen tärkeää, että yhteisrahoitusosuudet eivät alita 70 prosenttia, kollega siihen viittasi meille on hyvin erilaisia suorituskyvyltään alueita. Toiseksi N plus kolme puolesta puhun, koska tarvitsemme pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta hankkeillemme. Siinä välissä tarvitsemme suunnitteluvarmuutta. Ja kolmas kohta liittovaltiolla niin on ollut jo nykyisellä kaudella monimuoto-ohjelma, koska haaste juuri maaseutualueella eivät ole yksiulotteisia, vaan vain niin, että pystytään yhdistämään älykkäästi eri aloja, niin se onnistuu vain niin. Ja tässä mielessä integroitu aluepolitiikka eh, pitäisi ottaa myös maaseuturahastoasetukseen. Se on tärkeä asia meille. Neljänneksi Keskeistä on minusta se, että internetleikkaukset perutaan, koska juuri internet ohjelmat ylittävät rajoja ja äh, vahvistavat äh, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Puheenjohtaja keskeyttää. Seuraavana kollega Druba. Uh, dear Madam Commissioner. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä teiltä, tästä yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Uusi ehdotus on, että ALV olisi tukikelpoinen kustannus pelkästään 5 miljoonan euron rajaan asti. Tämän enimmäismäärän määrääminen tukikelpoiselle ALVlle saattaa alentaa rahoituksen houkuttelevuutta ennen kaikkea strategisten infrastruktuurihankkeiden kohdalla, ja tämä on ollut erityisen tärkeä kysymys alueiden komitealle, jos ALVtä ei pidetä tukikulpoisena kustannuksena, saattaa alentaa kohesiopolitiikan kilpailuetua ennen kaikkea, kun sitä verrataan ERI-rahastoihin ja tuen saajat saattavat joutua jakamaan hankkeet niin, että 5 miljoonan rajaa ei ylitetä. Haluaisin kysyä, miksi komissio on tätä rajaa ehdottanut ja mikä olisi perus ja mikä ö, olisi perustelu sille, että ei pidetä näitä olemassa olevia ALV-sääntöjä? Kiitoksia seuraavana Mikaela Fane. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä läsnäolosta ja yhdessä tehdystä työstä. Onnittelut kaikesta ponnistelusta. Lähestymme nyt ratkaisevaa vaihetta. Haluaisimme tilannetta vielä sen aikana parantaa. Olen varma siitä, että tämä, nämä lausunnot ovat osoitus tästä hyvästä työstä. meidän lausuntomme saa lähes yksimielisen tuen. Toivon, että se vahvistetaan tänään, koska se on suuri saavutus alueellisilta viranomaisilta. Tarvitaan lisää koheesiota kaupungeille ja maaseutualueille. Joku täällä on jo viitannutkin tähän näkökohtaan kaupunkiagendaakin täällä viitattiin. Se oli merkittävä asia. Sitä on vahvistettava. Sitten täytäntöönpanevat asetukset erityisesti koskien aluekehitysrahastoa. Tässä on merkittäviä asioita mukana. Puheenjohtaja keskeyttää, aika on päättynyt. vastus? Agenda rurale, grazie. Haluaisimme vielä maaseuturahaston maaseutuagendaan asiallista. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πραγματικά... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että nopeasti yhteistyön hengessä olette edenneet näissä asioissa. Olemme saaneet aika siis paljon myönteisiä lopputuloksia. E, e, jopa sellaisia asioita, jotka aikaisemmin vaikuttivat mahdottomilta. Kohesiopolitiikan pitää edistyä nopeasti, sen pitää olla tehokasta ja täytäntöönpanon kelpoista. Kohesiopolitiikan pitää myös varautua tulevaisuuteen eikä vain nykyisiin tarpeisiin. Pitää vähentää paperisotaa ja byrokratiaa. Me todella tarvitsemme tässä nyt nopeutta. Jos menetämme aikaa, menetämme myös rahaa. Meidän pitää noudattaa sitä mottoa, että meidän pitää olla itse se muutos, jota haluamme nähdä Euroopassa. Kiitoksia. Joudun olemaan tiukka puheaikojen kanssa. Olen tästä pahoillani, mutta ei tässä paljon valinnanvaraa ole. Emmeköhän me jonakin päivänä tämän opi. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Hän voi vastata näihin huomautuksiin ja kysymyksiin. Thank you once again, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät jäsenet. Hyvin mielenkiintoista on ollut kuulla teitä. Tiedätte, että meillä oli meneillään keskustelut viime vuoden aikana. Tiedän, että olemme toisiamme tukeneet paikallistason kehityksessä, mutta meillä on myös erilaisia lähestymistapoja joitakin. Ja yrittäisin nyt vastata joihinkin esille otettuihin asioihin. Selittää komission ehdotusta, joka toimitettiin neuvostoon ja parlamenttiin toinen toukokuuta mutta halusin vain painottaa, että komission ehdotus on nyt lainsäätäjien käsissä parlamenttineuvosto. Ja jos jotain haluatte muuttaa, täytyy tehdä yhteistyötä etuvan parlamentin jäsenten kanssa ja hallitustanne kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Presidentit, pääministerit, jotka edustavat maatanne, Eurooppa-neuvostossa. Mutta tiedätte oikein hyvin, että keskustelut ovat käynnissä näissä toimielimissä. Viime perjantaina oli Eurooppa-neuvosto 28 ministeriä tai Euroopan unionin neuvostossa kohesiopolitiikkaministerit. Ja tiedän, että parlamentissakin monet asiat ovat vielä käynnissä. Ja kuten aina, luotan teihin että laaditte vahvan lausunnon, jossa tietysti esitetään hyviä argumentteja. Arvostan tietysti aina kovasti yhteistyötä alueiden komitean ja komission välillä. Mennään yksi kerrallaan joitakin kysymyksiä. 5 plus 2 ohjelmointi. Mielestäni emme ole kovin kaukana toisistamme. Tiedän, että teillä joitakin varaumia vielä on, mutta tiedän, että periaatteessa tuette joustavuusperiaatetta, jotta voidaan mukauttaa tai sopeutua uusiin tilanteisiin. No katsotaan, miten joustavuusperiaate toteutetaan käytännössä. Kuten sanoin, ehdotuksenamme on että siis ei alusta alkaen, kuten herra Schneider sanoi, tarkoituksena ei ole ottaa kaikkea heti viiden vuoden jälkeen alussa, koska meillä on jo hankkeita, jotka toimivat eri ohjelmakausilla. Mutta jos on erilaisia tarpeita tai ei voida käyttää kaikkea rahaa viiden vuoden aikana, sitten paljon helpommin voidaan tehdä siirto toimintalinjalta toiselle. Se on perusteluja perusteluna 5 plus 2. Yhteisrahoitus. Tietysti olen kerännyt ylös huolenne ehdotuksestamme. Uskon, että tässä hyvin pragmaattisesti vastataan sillä tavalla, että voidaan sopeuttaa rahan käyttöä pidempään budjettiin. Mielestämme yhteisrahoitus, yhteisrahoitusosuuden nostaminen parantaa sitoutumista kentällä. Ja yhteisrahoitusehdotuksemme ei ole mitään uutta. Siinä palataan tasoihin, jotka ovat ennen kriisiä, kun sama yhteisrahoituksen taso oli. Ajattelimme, että kun on pienempi budjetti, niin kuin meillä nyt on, ja kun on ollut niin monta vuotta peräkkäin talouskasvua, niin voidaan palata kriisiä edeltävillä tasolle. Mutta tietysti, kuten sanoin, näen, että Euroopan parlamentissa on sama kuin täällä. Katsotaan nyt sitten, miten lopullinen äänestys menee. Temaattinen keskittäminen. Meillä on tarve keskittyä joihinkin painopisteisiin, kasvutyöpaikat, Täytyy olla kilpailukykyinen tulevassa taloudessa, jos myöskin alueiden kannalta, joten tietysti täytyy keskittyy myös ympäristöasioihin. Vähähiilinen talous. Tiedätte hyvin, että viime viikolla komissio hyväksyi uuden suunnitelman tältä osin. Temaattinen keskittäminen on joustava järjestelmä, kategoriat ovat laajemmat kuin aiemmalla kaudella. Ja nyt jäsenvaltiosta alueesta riippuu se, että miten määritelmät kategorioille tehdään. On, eli on helpompi siirtää rahoitusta laajojen osa-alueiden välillä. Katsotaan myös laajempi kirjo teemoja. N plus 2, kirjasin sitäkin huolenne ylös yksinkertaistamistoimi, johon on lähdetty, jakaa toimeenpanoa. Paljon tuli kritiikkiä viivästyksestä, erityisesti siirtää kausien välillä eteenpäin rahoitusta. Näin N plus 2 voidaan paljon helpommin saavuttaa. Komissio uskoo, että paluu N plus 2 on mahdollista. Yksinkertaistaminen on tehnyt sen mahdolliseksi. Ja uskon myös, että paluu N plus 2 on hyvä toimintapolitiikamme maineen kannalta. Sehän on kokenut niin kovasti kolhuja viime kaudella. Interreg-ohjelmasta olen täysin samaa mieltä, että asia on hyvin tärkeä. Koskee suurta määrää ihmisiä, jotka asuvat raja-alueella, rajaläheisillä alueilla. Olin tuolla kolmen maan raja-alueella Karl Heitzin kanssa vierailulla – Merialueet ovat erityinen ongelma viime viikolla Kanarian saarilla, kun oli konferenssi syrjäisimpien alueiden kesken. Keskustelimme tästä asiasta ja teidän edessänne eteen hyvin selväksi, että komissio on täysin sitoutunut merialan yhteistyöhön. Urbaani ulottuvuus Tiedätte, että yhteisten sääntöjen asetuksessa on uusi politiikan ala, jossa pyritään viemään samaan Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia, tukemalla myös kaupunkiin, rannikko, maaseutualueiden tukemista paikallisilla hankkeilla. Monialaisesti suhtaudutaan kaupunkien kehittämiseen. Ja tiedättehän, että uudessa ehdotuksessa ainakin 6 prosenttia alkehitysrahastojen varoista pyhitetään kestävään kaupunkikehitykseen, mikä mielestäni on kovin tärkeää, jotta kaupunkijohtajat, kaupungit voivat suunnitella omat strategiansa, koska tiedätte paremmin kuin me Brysselissä ja joskus paremmin kuin pääkaupungissa, että mitä tarvitaan ja mitä ei. Ja sitten vastauksena siihen, että mikä tämä urbaanialoite on. Kaupunkialan aloite saa aikaan johdonmukaisen lähettämistavan kaupunkeihin, jossa välineitä yhdistetään yhteen ohjelmaan niin, että komissio hallinnoi sitä epäsuorasti. Haluamme tuoda yhteen kaikki välineet ja ohjelmat, kuten Urbak, Urban, äh, Urbanit innovaatiotoimet, verkosto, asiantuntijat, eri hallinnointimekanismit, jotka liittyvät kaupunkipolitiikkaan. Suunnitelmaa hallinnoitaisiin epäsuorassa hallinnoinnissa samoin kuin ohjelmassa Urban Innovative Actions tällä hetkellä. Voin kertoa teille kaikille, että täällä olemme auttamassa, olemme käytössänne. Nyt meillä on regiopääosastolla yksi yhteispiste, joka käsittelee tätä asiaa. Ei enää sirpaloitunut eri pääosastoille. Eli jos kysymyksiä on, niin älkää epäröikö kysyä region aluepolitiikan pääosastosta. Alvista. Alvisäännökset 2014-2020 aiheuttivat oikeudellista epävarmuutta ja johtivat moniin tulkintakysymyksiin ja äh, ohjelmaviranomaisten tietopyyntöihin. Onko RV sitten sitten äh, tukikelpoista vai ei, aiheuttaa ongelmia, kun otetaan huomioon ARV-sääntöjen erot jäsenvaltiossa. Ja jotta edunsaajien kannalta ja ohjelmien hallinnoijien kannalta olisi yksinkertaista, yksinkertaisempaa, niin hyvin yksinkertainen sääntö oli 5 miljoonan hankkeelle. Että ARV on tukikelpoinen, mutta sitten taas niille, jotka ovat siitä yli, ei ole tukikelpoinen ei riipu siis kansallisesta LV-lainsäädännöstä enää. Enemmistö tuituista ohjelmista lukumäärän suhteen ovat alle 5 miljoonan yhteiskustannusten yksinkertaistamista siis suuremmalle osalle edunsaajia saman aikaan. Suurimmat rahoitusmäärät ARVn, osiin, ARVn osalta riittyvät hankkeisiin yli 5 miljoonaa joka ei ole tukikelpoista, mutta tässä autamme takaamaan budjetin investoinneille. Tässä arvoasia lähellä sydäntäni. Sukupuolten tasa-arvo. Hyvä, että yhteisen sääntöjen asetuksessa meillä on sukupuolten tasa-arvo syrjintä, syrjinnän torjunta kielto periaatteena. Mutta täytyy sanoa, että ei ole välttämättä väliä viitataanko siihen vai ei, koska periaatteita täytyy noudattaa, koska ne ovat yhteisessä säännöstössä kaikille maille. Ja meillä on myös perusoikeuskirja. Ja tässä yhteydessä tähän pitää vedota. Se täytyy saada toimimaan kumppanuusohjelmissa, hankkeiden toteuttamisessa. Hyvin mielenkiintoinen ajatuksena siitä, että olisi korvamerkittyjä varoja. Suunnitelmana on myös, että ensi vuodesta alkaen, siis koska meillä on niin monia vaaleja, tulossa mukaan lukien vaaleja, että olisi kampanjointia sen puolesta, että erityisesti julkisallinnoissa olisi enemmän naisia koska näen, että monet heistä eivät asettu ehdo, ehdokkaiksi äh, kaupunginvaltuustoihin, kaupunginjohtajiksi. Ja toivottavasti miehet lähtevät mukaan kampanjaan, jonka haluamme aloittaa ensi vuonna, että saadaan enemmän naisia julkishallintoon. Brexitistä tiedätte oikein hyvin, että Komissio ehdottaa eroamisjärjestelyä, joten odotamme UK parlamentin päätöstä. Tietysti kovin surullinen tilanne. Meillä oli toimintapolitiikkana kun kaivoksia vuonna 1975 suljettiin, tähän liittyy yhdistynyt kuningaskunta Italia tietysti, ja politiikkaa katsotaan että miten sitten 75 vuoden mallia voidaan jatkaa Brexitin myötä, tai katsotaan nyt sitten mikä tulos on 11. joulukuusta alahuoneessa. Loppuhuomiot. Haluaisin kertoa teille, että aina kuuntelen huolianne. Tiedän, että me olemme kaikki täällä kohdallisen ystäviä, tarkastelemme vielä näitä huolianne, että miten voidaan mukauttaa resursseja ja mahdollisuuksia niiden mukaan. Olen oikein iloinen, että kaikki ovat mukana yksinkertaistamishankkeessa, koska neljän vuoden ajan olen kuullut samoja valituksia kaikkialla byrokratiasta, monimutkaisuudesta. Ehdotamme yli 80 yksinkertaistamistointa ja olen kovin iloinen nähdessäni, että sitä tuette. Mutta on kovin tärkeää, että jäsenvaltiot sitä myös tukevat, koska jos yksinkertaistamme täällä asetuksessa, Äh, määrien suhteen, se on puolet siitä, mitä on nyt. Mutta nyt jos sitten jäsenvaltioissa lisätään säännöksiä, niin ei siinä helpoteta edunsaajien elämää. Ja kuitenkin se on yhteinen päämäärämme loppujen lopuksi. Todellakin toivon, ja kun niin kuin me näemme teidät ystävänä ja te näkisitte meidät ystävänä, jossakin asioissa voi olla vähän liikkumavaraa. Voitte ymmärtää olosuhteet, uudet painopisteet, haasteet, joita meillä on. Mutta voitte luottaa minuun siinä, että teen kaikkeni komission sisällä ja Euroopan neuvostossa voitaisiin saada sopimus mahdollisimman nopeasti, koska aika on hyvin tiukka. Juuri tulen komission kollegion kokouksesta, jossa oli Romanian hallitus ja Toivomme kaikki, että seuraava monivuotinen rahoituskehys yhdessä asetuksen kanssa hyväksyttäisiin ennen Eurooppa, Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä olisi ihanteellista, jotta voitaisiin aloittaa kaikki ohjelmat ensimmäinen tammikuuta 2021. En ole varma, että kaikki jäsenvaltiot oppivat läksynsä menneisyydestä ja pelkäänpä, että jos mennään aikaan Euroopan vaalien jälkeen, niin jälleen lainsäädännön hyväksyminen lykkääntyy. Ja toimeenpanohankkeelle alkaa jälleen viivästyksin, joten todellakin mielestäni pitää käydä yhteistä kamppailua lopullisen sovun hyväksi ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Haluaisin onnitella teitä esittelijöitänne kaikesta työstänne. Olen kovin kiitollinen teille siitä, että meidän tavoin kamppailette politiikan hyväksi, joka koskee kaikkia alueita kumppanuudessa ja niin, että siellä on äh, vahva paikallisen kehittämisen näkökulma, jolla autetaan siirtymään moderni vihreään talouteen, yksinkertaisempaa politiikkaa, helpompaa kumppaneille, helpompaa toteuttaa. Vielä kiitos kaikille puheenjohtaja, puheenjohtaja. Kiitos työstämme ja Katsotaan, miten pystymme suoritumaan viimeisellä viimeisenä kuukausina toimikauttamme. Hyvää lomaa kaikille, hyvin ansaittua lomaa ja kaikkea hyvää teille ja perheillenne ja kiitos ponnistuksestanne saavuttaa yhdessä se, että voidaan alueidemme ihmisten, kaupunkiemme ihmisten elämää Euroopan unionin ihmisten elämää parantaa. Kiitos. Merci beaucoup, madame la commissaire. Voilà. Suuret kiitokset, hyvä komission jäsen. Tämä olikin oikein hyvä keskustelu kokouksen mm, aloittamiseksi. Yritämme päästä tuloksiin niin, että ensi vuonna joulun jälkeen, hyvää jouluakin muuten, että voisimme ensi vuonna todella joulun jälkeen aja, aloittaa työmme keskittyneesti ja saavuttaa ja saada työmme päätökseen ajoissa. Kiitoksia teille vielä ja tavataan taas pian. Hyvät kollegat, menemme eteenpäin esityslistassamme. Palaan nyt tässä puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensinnäkin 2020 Euroopan yrittävä aluepalkinto hanke aloitettiin 19. marraskuuta pk-yritysten tapaamisessa Grazissa. Kuten tiedätte, tämän palkinto koskee eurooppalaista huippuosaamista ja kannustaa pk-yrityksiä edistävää politiikkaa. Siinä palkitaan kaikkein parhaiten menestyviä, vakuuttavia yrityksiä. Haluaisinkin rohkaista teitä kaikkia äh, hakemaan tällaista palkintoa Palkinto on avoin kaikille alueille, ei ainoastaan alueille, vaan myös rajat ylittäville alueille, kaupungeille ja kunnille. Määräaika ehdokkuuksien jättämiselle on ensi vuoden 27. maaliskuuta. Lisää tietoa löytyy tuolta salin ulkopuolelta. Pöydältä ne löytyy myös kokouskalenteri ensi vuodeksi. Haluaisin erityisesti kiinnittää huomioon näihin päivämääriin 14. ja 15. maaliskuuta. Silloin on kaupunkien ja alueiden huippukokous Bukarestissa, Romaniassa. Kehotankin teitä varaamaan nämä päivät jo kalenteriinne. Asiakirjastani niin löytyy myös kaksi asiakirjaa, jotka liittyvät tietotekniikkaan. Ensimmäinen niistä on tyytyväisyyskysely koskien tarpeitanne tällä alalla – Niistä on tarkoitus keskustella ja, ja niitä on tarkoitus analysoida kaffa valiokunnassa niin, että parantaisimme näitä välineitämme. Siellä on myös selvitys Kiklos-sovelluksen käytöstä, jonka pitäisi helpottaa viestintäämme talon kirjaamon kanssa. Tässä nämä puheenjohtajan ilmoitukset niiden lisäksi, jotka jo aikaisemmin totesin. No niin, nyt on varmaankin jo aperitiivit ja alkupalat tässä syöty ja mennään sitten varsinaiseen ateriaan. Meillä on täällä todella paljon lausuntoja hyväksyttävänä. Aloitamme välittömästi tärkeästä asiasta. Tämähän on muiden pohjalla oleva asia, yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, jossa esittelijöinä ovat Katjusha Marini ja Michael Schneider. Pyydämme teitä tulemaan tänne puhujakorokkeelle niin, että voimme aloittaa työn saman tien. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, aivan aluksi kiittää tiettyjä henkilöitä. Kuten tiedätte, olemme tehneet tämän yhdessä. Minä olin Schneiderin kanssa kahdestaan esittelijänä. Haluaisin kiittää häntä erittäin hyvästä yhteistyöstä näiden kuukausien aikana. Haluaisin kiittää myös asiantuntijoita, ja Fenneriä. Kiitos menee myös kotervaliokunnan jäsenille. Siellä hyväksyttiin lausunto yksimielisesti. Olimme yhtä mieltä tästä sisällöstä ja saimme laadukkaan lopputuloksen aikaiseksi. Siinä voidaan hyvin tulkita tämä meidän koko alueiden komitean jäsenten yhteiset kannat. Erityisesti uskon, että ei tässä ole kysymys ainoastaan siitä, että luotetaan meidän työhömme, vaan myös siitä, että tunnustetaan, kuinka merkittävä tämä asiakirja on. Se on varsinainen lippulaiva, tämä siis yhteisiä säännöksiä koskeva asetus. Se on todella tärkeä paikallisia alueellisille vir- viranomaisille. Viime vuosina ja kuukausina olemme vieneet eteenpäin tätä kohesioallianssia ja pyrkineet vahvistamaan alueellista kohesiota kaikilla Euroopan alueilla. Tämän lausunnon myötä tuomme esille myös joitakin näkökohtia, jotka liittyvät lainsäädäntöpuitteisiin ja poliittisiin suosituksiin, jotka ovat mukana Euroopan komission ehdotuksessa. Ja olemme korostaneet sitä, kuinka jälleen kerran on tärkeää muistaa kohesiopolitiikan rooli. Se on näkyvä puoli, konkreettinen puoli kansalaisille ja kunnille Euroopasta. Täällä on ehkä jos on joku sellainen asia, jos, jonka kautta voimme auttaa, äh, osoittaa kansalaisille, että tässä EU on meitä auttanut, niin se on juuri tämä. Voimme todella hyödyntää parhaiten kohesiopolitiikkaa ja osoittaa tämän. Tässä on 78 lainsäädännöstä muutosehdotusta. Näitä kerättiin valiokunnan työn aikana. Meillä on 32 poliittista suositusta. Ja täällä on asioita, joista olemme yhtä mieltä, kuten että säilytetään kohesiopolitiikka kaikille alueille ja säilytetään kolmelle aluetyypille perustuva rakenne koskien edunsaajia. Sitten täällä on jotenkin huolenaiheita. Toivon, että niihin voidaan palata, kun asiaa pohditaan tulevina kuukausina. Se koskee ma- maaseuturahaston irrottamisesta yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, joka vetää mattoa jalkojen alta, kun, kun ajatellaan näitä yhdennettyjä poliitikkoja. Korostamme erityisesti sitä, että Euroopan sosiaalinen rahasto ja tämä uusi väline ESR Plus on olennainen osa eurooppalaista kohesiopolitiikan puitteistoa. Mukana on myös asioita, jotka meitä eniten kiinnostavat, eli esimerkiksi se, että voitaisiin uudistaa ja rakentaa uutta strategiaa, jossa kesku, keskiössä olisi kestävä kehitys. Yksinkertaistaminen on ollut meille tärkeä asia. Täällä on muutamia asioita, jotka ovat mukana jo, mutta toisaalla voidaan vielä parantaa tätä puolta niin, että voitaisiin keventää paikallisen viranomaisten ja edunsaajien taakkaa. Nämähän ovat paikallisviranomaisia yrityksiä ja kansalaisia olisi helpotettava heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää näitä välineitä. Meistä olisi hyvä säilyttää tai välttää se, että otetaan tämä N plus 2 sääntö jälleen käyttöön, vaan pidetään kiinni tästä N plus 3 säännöstä, jonka myötä voidaan välttää liiallinen hallinnollinen taakka uuden lainsäädännön alkaessa ja uuden ohjelmakauden alkaessa. Olemme myös osoittaneet eh, kannan, jonka, jonka alueiden komitea on usean kertaan todennut, joka liittyy siihen, että mm, jos makrotaloudellinen ehdollisuus on politiikassa on säilytettävä, niin me vastustamme tällaista. Meidän mielestämme kumppanuusperiaate olisi ymmärrettävä perusteellisesti myös EUn ohjausjakson osalta – niitä mukana olisin paikalliset ja alueelliset toimijat. Olemme pyrkineet laatimaan yhteenvedon kannanotoista, joita on kehitetty, kun käsiteltiin näitä yhteisiä säännöksiä komissiolta, mutta erityisesti näissä poliittisissa suosituksissa on pyritty huomioimaan komitean poliittinen näkökanta koskien tätä lainsäädäntöpuitteistoa. Arvostamme sitä monilta osin, mutta olemme pyrkineet sitä myös parantamaan. Ja kuten komissaarille totesimme, pyrimme erityisesti puolustamaan soluiden komitea ja toimia yhteisöjemme edun mukaisesti ja vahvistaa kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Kiitoksia myös yhteistyöstä ja kiitoksia kaikista panoksista alueiden komitean jäseniltä. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron toiselle esittelijälle, herra Schneider, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Marinille. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita, sihteeristöjä ja kollegoita, jotka ovat tehneet muutosehdotuksia ja olen myös sisällöstä samaa mieltä, siis siinä sen suhteen, mitä Rova Marini sanoi, ei minun ei tarvitse tätä toistaa. Nämä ovat sellaisia keskeitä, keskeisiä asioita, joista sovimme yhdessä. Olemme melko tyytyväisiä lopputulokseen, mutta meillä on vielä joitakin hyvin tärkeitä, hyvin konkreettisia muutosehdotuksia, joiden kohdalla emme vielä ole tyytyväisiä ja keskustelu rouva Kretsun, äh, komissiolisen Kretsun kanssa ei auttanut meitä eteenpäin. Ähm, minulla oli sellainen vaikutelma, että hän teki kyllä myönnytyksiä, mutta hän sanoi, että hän ei ole myöskään tässä nyt neuvottelukumppani. Ei niin hän olekaan neuvottelukumppani, me ovat neuvosto ja parlamentti, joten meidän on tehtävä ehdotuksemme neuvostolle ja parlamentille. Hyvä on siinä mielessä se, että parlamentti on lykännyt päätöksentekoaan tästä rakennerahastoasetuksesta. Päätetään vasta tammikuussa. Tarkistuksia parlamentissa on tullut yli 3000, joten meidän 200 muutosehdotusta eivät ole mitään siihen verrattuna. Eli päätöksenteko parlamentissa jatkuu vasta tammikuussa. Meillä on siis aikaa ottaa yhteyttä parlamentaarikkoihin. Haluaisin mainita vielä tärkeät seikat. N plus 2, N plus 3. Me olemme päättäneet puhua N plus 3 puolesta N plus 2 vastaan. Ja sitten yhteisrahoitusaste. Me olemme kannattaneet 70 prosenttia siirtymäalueella. Ja mm, haluaisin tämän myös perustella. Me haluamme, että kohesiopolitiikkaa rakennerahastoissa voi olla tehokasta seuraavalla kaudella, jos tätä kautta lyhennetään ja samalla yhteisrahoitusastetta alennetaan, niin silloin luodaan edellytykset sillä, että kohesiopolitiikan menestys jää jälkeen siitä, mitä on tällä kaudella on nähty, ja tällä kaudella on nähty jo nyt ongelmia. Jos nämä muutokset tehdään, luodaan ongelmat jo seuraavallekin kaudelle. Tämä on siksi meille tärkeä kohta. Ja sitten vielä rahoituksen kattavuus, lisäindikaattorit PKTstä. No me olemme ne kehittäneet, me olemme kehittäneet tässä konseptin ja kollega Marini on ollut tässä nyt myös mukana, mutta meidän pitää väestörakenteen ongelmat ottaa mukaan. Niitä on monilla eurooppalaisilla alueilla. Että väestörakenteen ongelmat ovat kilpailukyvyn parantamisen este ja este myös talouskasvun edistämisessä. Eli nämä kaksi asiaa ovat juuri niitä, joita rakennerahaston pitäisi parantaa. E, ja näitä ei ole otettu huomioon lausunnossa oikeastaan kyse on rakennerahastojen päätehtävistä, joten haluaisimme, että tämä kohta parannetaan vielä. Sitten yksinkertaistaminen. Myönnän, että komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia hallinnon yksinkertaistamisesta ja byrokratian vähentämisestä. Osittain meidän osallistumis, osallistumisemme työryhmään on myös auttanut tässä. Me olemme tehneet ehdotuksia hallinnon yksinkertaistamisesta ja komissio on päätöksissään ottanut joitakin asioita jo huomioon, mutta tämä ei mene vielä tarpeeksi pitkällä Yhteisessä lausunnossa olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia. Nämä tulevat siis käytännön politiikan toteuttajilta, nämä ehdotukset, miten hallinto voidaan siis yksinkertaistaa ja byrokratiaa vähentää. Ja nyt sitten kuulen näissä neuvottelukierroksissa, joita on käyty, että ennen kaikkea jäsenvaltioissa on esitetty monia ehdotuksia yksinkertaisista säännöistä, jotka pitäisi ottaa lisäksi mukaan asetuksen. Eli niissä kohdissa, joita komissio on vähentänyt säännöksiä, niin sitten yritetään neuvotteluissa lisätä taas sääntelyä. Eli tämä on juuri väärä tie. Me sanomme, että meidän pitäisi, me olemme sanoneet, että meidän pitäisi vielä yksinkertaistaa lisää, ja nyt neuvotteluissa on se vaara, että sääntöjä ei yksinkertaisesta vaan lisätään, joten meidän pitää, pitää varoa sitä, että ettei tätä sääntelyä ja lomakkeita vielä lisätä. Nämä ovat niitä tärkeitä kohtia, joissa meidän pitää taistella, joissa joiden kohdalla meidän pitää puhua meppien ja jäsenvaltioiden kanssa, jos haluamme saavuttaa sen tavoitteen, että ensi ohjelmakaudella meillä on paremmat rakennerahastot käytössä. Tästä tulee vaikeampaa, jos monivuotisia rahoituskyksiä ei saada ajoissa käyttöön ja jos rakennerahastot siksi myös viivästyvät, joten meidän on käytettävä kaikki yhteydemme, jotta voimme ajaa tätä, mutta minun täytyy kyllä myöntää, että en ole tässä kovinkaan optimistinen. Haluaisin kiittää kaikkia, olemme tehneet oikein hyvää työtä ja jos nyt saamme hyvän loppuäänestyksen tämän lausunnon taakse, niin silloin kyllä tämä vaikuttaa, tekee vaikutuksen myös muihin toimielimiin, jos voimme siis sanoa, että alue- ja viranomaiset EU-tasolla eh, e ovat tämän takana yhtenäisinä. General. Kiitoksia. Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron yleiskeskustelussa? Voidaan ehkä ajatella, että keskustelu käytyyn, käytiin komission jäsenen läsnä ollessa – Uskon, että tästä olette kanssani mie- yhtä mieltä. Meillä on siis täällä nyt muutosehdotuksia. Muutosehdotus yksi puolesta vastaan. L'amendement est rejeté. L'amendement numéro 2. Hylätty kaksi puolesta vastaan hylätty. Kolme puolesta vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys lausunnon puolesta vastaan tyhjiä. Näin ollen lausunto on hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijöille tästä työstä. Et le travail qu'ils auront encore à accomplir euh, Toki teillä vielä työtä riittää jatkossakin. Nyt menemme seuraavaan kohtaan, kohtaan kuusi esityslistassamme. Siinä on aiheena Euroopan sosiaaliraha, sosiaalirahasto Plus. Pyydän nyt esittelijän sijaan täällä olevaa edustajaa tulemaan tänne esittelemään tämän asian. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Esittelijä Sanchez Muñoz, olkaa hyvä. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten täällä sanottiin, puhe on täällä Susana Diasin puolesta. Hän on esittelijä. Hän pyysi minua toimimaan hänen puolestaan. On kunnia esitellä tämä työ, jota olemme tehneet yhdessä yhteistyössä komitean jäsenten, poliittisten ryhmien ja sidosryhmien kanssa. Euroopan sosiaalirahasto Plus koskeva asetus on epäilemättä meille hyvin tärkeä myös alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Se on hyvin tärkeä, koska tämä rahastohan on ollut ja on edelleen yksi merkittävimmistä Euroopan unionin välineistä, joilla voidaan investoida ihmisiin – Luonnos esiteltiin kotervaliokunnassa lokakuussa. Se hyväksyttiin siellä laajalla enemmistöllä. Lausuntoluonnos tänään sisältää 46 muutosehdotusta Euroopan komission lainsäädännöllisen ehdotuksen ja 32 poliittista suositusta. Hyvin lyhyesti käyn läpi nämä merkittävimmät viesteet, joiden ympärille lausuntoluonnos muotoutuu. Meistä on hyvä ja tarpeellista, että nämä tavoitteet, jotka kaikki tunnemme, nämä TCT ja sosiaalisen rahaston, rahaston tavoitteet, jotka koskevat työmarkkinoita, koulutusta ja ammattikoulutusta, että ne täydennetään uusilla tavoitteilla. Maahanmuuttajien kotouttaminen, terveys, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen – Lausuntoluonnoksessa on mukana huolenaihe myös koskien sitä, että mahdollisesti leikattaisiin budjettia, joka liittyy siihen, että vähemmän varoja kohdennettaisiin useampia tavoitteita varten. Sosiaalista osallisuudesta ja heikommassa olevien asemasta toteamme, että voitaisiin toimia avoimemmin ja joustavammin huomioiden kunkin alueen tilanne. Tässä tekstissä pyydetään vahvempaa linkkiä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kohesion tavoitteeseen niin, että, että tästä rahastosta ei tule eurooppalaista aluepolitiikan rahastoa, vaan että se olisi edelleen olennainen osa kohesiopolitiikkaa. Osana kohesioaluetta on muistettava vähemmän kehittyneiden alueiden rooli sekä hyvin syrjäisten alueiden rooli sekä artikla 174 liittyvien alueiden rooli. Kyseessä ovat luonnonhaitta-alueet, saaret, vuoristot ja raja-alueet ja muut. Tässä lausunnossa käsitellään erityisesti sitä, kuinka heikosti alueelliset ja paikalliset viranomaiset näkyvät asetuksessa ja todetaan, että olisi korostettava näiden tahojen roolia rahaston hallinnoinnissa. Näillähän on myös pitkä kokemus asiasta. Rahaston hallinnoinnin on sopeuduttava jäsenvaltioiden organisaation, erityisesti niiden valtioiden kanssa, jotka ovat hajautetumpia. Tässä rahasto irrotetaan sosiaalipilarista Näin pyritään saavuttamaan tasa-arvoisempi yhteiskunta ja pyritään investoimaan ihmisiin ja erityisesti niihin, joihin kriisi on pahiten iskenyt. Uskomme vahvasti, että näin voidaan parantaa kansalaisten näkemystä Euroopan unionin hankkeesta. hankkeesta. Lausunnossa viitataan kaikkein heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, vammaisiin, ja lapsiin muun muassa. Meistä on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten työllisyyteen ja kohdennetaan riittävä rahoitus nuorisotyöllisyyden tukitoimiin. taatan sen, taaten sen, että rahastossa tämä puoli katetaan huomioiden aina alueelliset ja paikalliset tilastot, koska voi olla onkin olemassa alueellisia eroavaisuuksia saman maan sisällä. Rahasto tekee avauksen myös sosiaalisia innovointia kohti. Meistä tämä on lupava työsarka sosiaalipolitiikan alalla. Lausuntoluonnoksessa on myös ryhmän ehdotuksesta mukana Euro ESR Plus-rahaston osallisuus kestävän kehityksen tavoitteisiin siinä määrin, kun rahasto välittömästi niihin vaikuttaa. Meitä kaikkia koskettavat nämä tavoitteet sekä paikallisella, alueellisella, kansallisella että eurooppalaisella tasoilla. Lopuksi vielä aivan lausunnon työstämisen alkumetreiltä asti olemme pyrkineet siihen, että lopullisessa tekstissä säilytettäisiin ihmiset rahaston ytimessä, nuoret, lapset, terveys, heikommassa asemassa olevat henkilöt, maahanmuuttajat, ja samalla puolustettaisiin alueellisten ja paikallisten elinten roolia. Meillähän on keskeinen rooli, kun toteutetaan tätä rahastoa omilla aloilla, alueillemme ja kaupungeissamme. Kuten totesin, olemme tehneet työtä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteistyössä ja olemme pyrkineet ottamaan mukaan eri näkökulmat ja todellisuudet ja toivoneet, että tämä näin merkittävä lausunto Euroopan alueille ja paikallistasoille hyväksyttäisiin tässä täysistunnossa mahdollisimman laajan konsensuksen kautta. Kiitoksia. Kiitoksia, kuka haluaisi käyttää puheenvuoron yleiskeskustelussa. En näe ketään, mutta tästäkin asiasta oikeastaan keskustelimme jo aikaisemmin, joten mennään sitten muutosehdotuksiin. Tässä se onkin vähän monimutkaisempi juttu kuin aikaisemmin. Ehdotan yhdessä kokonaisuudesta yksi ja kaksi tarkistuksesta. En näe siihen mitään vastalausta puolesta vastaan. Hyväksytty. Kolme Tekninen virhe puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ehdotan yhtenä kokonaisuutena 5 ja 30 muutosehdotuksia. Ei ole vastaan lauseet, joten puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi muutosehdotus 6 puolesta. But five, five was not adopted. Huh? Let me make my my job. Uh, amendment six. Muutosehdotus kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhte, yhteinen ehdotus. Muutosehdotukset 9 R, R ja 31 R äänestämisessä näistä yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen 9, 31, 32, 33, 34 ovat rauenneet. Muutosehdotus 10. 15 raukeaa mahdollisesti. Muutosehdotus 10. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 11. Puolesta. Vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13-14 muutosehdotuksesta yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hylätty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 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan äänestys. Le vote est clos et l'amendement... Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. 22-23 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 24 esittelijältä. 24, 25, 26 ja 27 raukeavat, jos se menee läpi puolesta vastaan hyväksytty. 28-29 yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten menemme muutosehdotukseen 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan koneäänestys. Le vote est clos et l'amendement est... Äänestys päättyy, hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hylätty. Nel, 40 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 Le 43, oui. Alors, je vous donne la parole sur le 43. 43, olkaa hyvä. Solo quiero... Niin, halusin vain todeta, että kun käytetään näitä sosiaalisia indikaattoreita BKTn ohella ja muiden taloudellisten indikaattoreiden ohella, nämä sosiaaliset ovat erittäin tärkeitä, mutta täällä on yksi, jota on ehkä selvennettävä, kun puhutaan maahanmuuttajien kotouttamisesta, ei pidä katsoa ainoastaan tällaista nettosaldoa, eli ketkä tulevat, ketkä lähtevät, vaan on otettava huomioon, että kotouttaminen edellyttää asuntoja, terveydenhuoltoa, koulutusta. Näin ollen on tärkeää, että näillä erityisesti rajat, raja-alueilla saataisiin enemmän varoja tähän tarkoitukseen. Merci. Pas d'autres demandes de parole. Alors... Kiitoksia, ei muita puheenvuoropyyntöjä 43 puolesta. Vastaan. Vot elektronik. Se Ään, koneäänestys. Le vote est clos et l'amendement est adopté. Mutta se ehdotus on hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. 45 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hylätty 52 puolesta vastaan hyväksytty sitten 54 puolesta vastaan hyväksytty. dans son ensemble qui est pour. Sitten kokonaisuudessaan lausunto puolesta vastaan tyhjiä. Yksimielisesti hyväksytty lausunto onnit Onnittelut kaikille työhön osallistuneille. L'ordre du jour appelle Seuraavaksi esityslistan mukaisesti käsittelemme asetusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Kehotan esittelijä Michel Reisbermania tulemaan tänne puhujakorokkeelle, niin hän voi esitellä tämän lausunnon. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Hyvä esittelijä, teillä on nyt puheenvuoro. Dank u wel, voorzitter. Uh, de, de, laat ik beginnen met uh, iedereen te bedanken die heeft bijgedragen. Niin haluaisin ensin kiittää kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän tärkeään työhön. Yhteistyö on todellakin ollut oikein hyvää. Gustavo Lopessia ja Luisa Bertola ajattelen tässä erityisesti sekä Alderyhmän työntekijöitä ja tietysti omia asiantuntijoitani. Hän istuu tässä vieressäni. Hänkin on tehnyt kovaa työtä lausunnon eteen ja toivottavasti se näkyy se tekstin laadussa, joka nyt käsiteltävänä on. Hyvää yhteistyötä on ollut kaikkien muiden toimijoiden kanssa sekä myös parlamentin työntekijöiden kanssa ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Myöskin esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa eri valiokunnissahan työ on edistynyt. Jos olisi odotettu tämän päiväisen kokouksen, olisi oltu myöhässä. Voidaan todeta, että on selkeä konsensus olemassa. Mennään samaan suuntaan. Juuri niin kuin me täällä alueiden komiteassakin ajattelimme. Parlamentin ja alueiden komitean välillä tässä ei mielipideeroa ole. Hienoa nähdä, että olemme siinä kumppaneita, että me haluamme puolustaa samoja arvoja. Juuri puhuimme komissiojäsen Kretsun kanssa, oli tärkeä keskustelu. En nyt puhukaan yksityiskohtaisesti sisällöstä päivään jo pitkällä, mutta varmasti voimme todeta, että komission ehdotus tarkoittaa selkeää edistysaskelta askelta eteenpäin kohesiopolitiikan modernisoinnissa, erityisesti kun puhutaan toteuttamisen yksinkertaistamisesta ja sanoin jo tänään, että kohesiopolitiikka on politiikka, joka täytyy olla kaikille käytössä, koska se vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään. Kohesiopolitiikka ja erityisesti rahastot, joista tänään puhutaan, pystyvät saavuttamaan yhteiskunnan perustan, toisin kuin Horisontti 2020 tai Invest EU-välineet. Sen vuoksi on tärkeää, että haluamme saavuttaa politiikallamme myös pk-yritykset. Tarkist- muutosehdotuksia on tullut aika paljon. Tämä voidaan todeta. Olen tullut, yrittänyt tulla vastaan, ei se ole aina niin helppoa. Osittain muutosehdotukset olivat keskenään ristiriitaisia. Sitten tietysti tulee esille kysymys, että mitkä muutosehdotukset ovat parhaat. Jos tulee hyökkäyksiä sekä vasemmalta, oikealta, alhaalta ylhäältä, niin sitten tietää, että on kultaisessa keskupisteessä. Ehkä tässäkin lausunnossa. Mutta selventäisin muutaman asian. Muutosehdotuksessa puhutaan temaattisesta keskittämisestä. Lausunnossa kirjoitan, että haluaisin nähdä tämän tapahtuvan enemmän alueiden tasolla. Siitä on keskusteltu paljon. Mutta jos me emme puhu omasta puolestamme äh, alueina, niin kuka meitä sitten puolustaa? Sen vuoksi mielestäni temaattisen keskittymisen tärkeys näkyy alueellisella tasolla. Sitten prosenttiosuudet. Miten suuren pitäisi olla yksittäisen teeman rahoitusosuus. Mielestäni olemme löytäneet hyvän kompromissin eri mielipiteiden välillä, joita valiokunnissa oli. Tuli myös muutosehdotukset, jotka koskevat syrjäisempiä alueita ja muita äh, haavoittuvassa asemassa olevia alueita koskien. Mainitaan erityisiä poikkeuksia, joita pitäisi tehdä tai ei pitäisi tehdä. komissiostekstissä nyt tästä kysymyksestä ei niin paljon ole seikkaperäisesti, mitä komissio tällä tarkoittaa. Ymmärrän, että komissio pitää sitä etuna. Niin, itselle voi tehdä tässä joustavuutta, mutta jos se korvataan sillä, että on pitkä lista yksityiskohtaisia poikkeuksia, niin kyllä toteuttaminen tulee monimutkaisemmaksi. No tietysti kotona voi sanoa, että voitimme poliittisen kamppailun, mutta kokonaisuuden kannalta se ei ole hyvä. Ei pitäisi tehdä tekstistä sen monimutkaisempaa kuin tarpeellista on sillä, että nimetään poikkeuksia ja sääntöjä, jotka eivät ole tarpeen. Muuten muilta osin haluaisin jättää. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron tässä yleiskeskustelussa? Kiitos. Kiitos tästä lausunnosta. Rahoitus ei ole tärkeää pelkästään alueelle, vaan tässä on kyse myös työllistymismahdollisuuksista, joita tarvitaan kipeästi. Kaikki kansalaiset tarvitsevat niitä kaikilla Euroopassa. Tässä on nähty esimerkkejä, miten EAKR on auttanut alueita ja kaupunkeja on erittäin tärkeää julkistaa nämä esimerkit ja tiedottaa niistä. Rakennerahastojen pitäisi edelleen auttaa alueella ja meidän pitäisi pystyä lähettämään vahva viesti EU-toimielimistä jäsenvaltioihin – Kohesioallianssin kautta alueiden komitea on näyttänyt, miten viedä eteenpäin rakennerahastojen tarinaa. Meidän pitäisi jatkaa juuri näin. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näemmä ole, joten lähdemme äänestyksiin muutosehdotuksesta. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. To- kaksi puolesta vastaan hylätty. Muutosesitys kolme vastaan, puolesta vastaan Hy- hylätty. Neljä kumoa viiden ja kuuden puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi esittelijältä se kumoaa kuuden ja 6, 7 ja 8 puolesta vastaan hyväksytty. 9 kumoaa muut 12 asti puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 13, se kolmea, kumoaa 13 ja 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 esittelijältä kumoaa muut 15, 16 ja 17 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 19 puolesta, 18 puolesta vastaan hy- hylätty. 19 esittelijältä se kumoaa 19 muuten puolesta vastaan hyväksytty 20 puolesta vastaan hyvä, hylätty 21 puolesta vastaan hylätty 22 puolesta vastaan hylätty 23 puolesta vastaan hylätty 24 puolesta vastaan hylätty sitten loppuäänestys. Kuka haluaa äänestää lausunnon puolesta? Vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Lausunto on näin hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut. Le prochain avis concerne la proposition de règlement. Seuraava lausunto koskee asetusta Euroopan alueellinen yhteistyötavoitetta koskevista erityissäännöksistä, eli siis Interreg, sillä se tunnetaan paremmin. Nyt pyytäisin tänne eteen esittelemme Marie, Marie Antoinette Maupertyn. Ja hän saa puheenvuoron sitten heti, kun on päässyt tänne eteen. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Alueellinen yhteistyö, joka tunnetaan paremmin nimellä Interreg, on yksi poliittisesta välineestä, joka on näkyvimpiä kansalaisille. Se mahdollistaa toimet ja yhteistyön ja käytäntöjen vaihtamisen alue- ja välillä mantereilla, kuten, joka, kuten puheenjohtajamme muistotakin, jolla on eniten siis sisärajoja. Tämä keskeinen väline lähentää rajojamme ja myös mahdollistaa rajayhteistyön kolmansien valtioiden kanssa, eli siis ulkorajoilla. Eurooppalaiset ovat hyvin viimeisten kuukausien aikana olleet sitoutuneita juuri tähän. Olemme tämän huomanneet kokouksissamme. Tässä on kyse teknisestä yhteistyöstä, mutta sosiaalisesta ja kulttuurisesta yhteistyöstä, joka myös edistää visiota yhtenäisestä eurooppalaista, e- Euroopasta. Näin voidaan siis tehdä myös naapuruspolitiikan alaista yhteistyötä. On hienoa, että Komission ehdotus on yrittänyt yksinkertaista ja löytää synergioita ennen kaikkea kolmasien maiden kohdalla. Mukana on erityinen artikla pienhankkeista. Tätä komitea on jo vaatinutkin. Pienhankkeet ovat keskeisiä, jotta mahdollisimman suuri määrä kansalaisia voisi osallistua näihin hankkeisiin. Ja lisäksi eh, erittäin syrjäiset eh, alueet on otettu mukaan osi, uuteen osioon kolme. Tämäkin on osa-alueeseen kolme ja tämä on historiallista. Lisäksi nämä eh, innovatiiviset innovointiinvestoinnissa voidaan tunnistaa alueet, kun tähän Markku Markkula jo kiinnitti huomiota äsken, ja lisäksi Koter-valiokunnassa olemme kuitenkin huomanneet, että komission tekstiä pitäisi parantaa, jos haluamme, että yhteistyö hyödyttää kaikkia alueita, oli kyse sitten ja kyse pitää olla yhteistyöstä, joka on helppo toteuttaa ja pitää samalla kunnioittaa tosiasiallisuusperiaatetta ja monitasohallinnointia. Kuten komission jäsen Kretu muistetti, me voimme näin edistää kansalaisia lähellä olevaa Eurooppaa. Pää suosituksemme Koterista, ja joka tulee siis täysin tänään, on se, että ja olemme tässä tehneet, tehneet ää, ää, parlamentin jäsen Mar- Arimoonkin ja regivaliokunnan kanssa yhteistyötä. Ja siis tässä pääehdotuksemme on, että alueellisen yhteistyön budjetti kasvaisi kahdesta kolmesta prosentista 5 prosenttiin. Ja näin voitaisiin voitaisiin parantaa Interreg-hankkeita, jotka, jotka kattavat tällä hetkellä vain 0,1 prosenttia kohesiopolitiikasta. Lisäksi haluaisimme, että yhteisrahoitusosuus pidetään 20 prosentissa eikä se laskisi 70 prosenttiin. Olemme tehneet yhteistyötä parantin jäsen Ari Moonin kanssa, mutta Marinin ja Schneiderin kanssa myös, jotta saisimme myös innovointirahoitusvälineen. Tähän innovointirahoitusvälineeseen laitettaisiin miljardi euroa ja se olisi keskeinen, sit, sitä pitäisi käsitellä omassa luvussaan e, myös tässä yhteisten säännösten asetuksessa. Kyse on nimittäin eri välineestä, kun sitä verrataan tähän perinteiseen alueeseen yhteistyötä. Olemme tehneet kompromissimuutosehdotuksia, kaikki poliittiset ryhmät ovat ne hyväksyneet ja kohta niistä äänestämme. Niissä suun, suositellaan, että tämä uusi väline olisi avoin kaikille alueille, mukaan lukien vähiten kehittyneille alueille ja sellaisille alueille, joilla on maantieteellisiä ja rakenteellisia rajoituksia. Sitten meriyhteistyö, se pitää ottaa mukaan rajat ylittävän yhteistyöhön. Kysehän rajasta olisi siis sitten maa- tai meriraja. Se on edelleen raja, oli sillä sitten silta tai ei. Siksi tässä on kyse sekä maa- että merirajoista. Ja sitten lopuksi vielä Brexitin kontekstissa me olemme vaatineet, että monitaso yhteistyö yhteistyön kuningaskunnan kanssa jatkuisi sama tapaan kuin Norjan ja Islannin kanssa. Joten tietysti tämä myös riippuu sitten brittiystäviemme halusta. Lopuksi sanoisin vielä, että olemme hyväksyneet kaikki muutosehdotukset, jotka menevät samaan suuntaan sen kanssa, mitä, mistä koterissa ollaan äänestetty. Ja olemme ottaneet myös uusia kompromisseja äh, mukaan. Haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat parantaneet tätä ehdotusta ja kiitos Koterin henkilökuntaa tärkeästä avusta. Kun ajatellaan tästä, tätä nykyistä euroskeptisyyden ilmapiiriä, niin kaikki alue- paikallistahot paikan päällä, jotka paik- jokapäiväisesti osoittavat, että tällainen yhteistyö on, on mahdollista, he ansaitsevat tukea. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Herra McCarthy. Um, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä. Interreg on erittäin kourin tuntuva projekti näille alueille ja kaupungeille. Omassa kaupungissani on viimeisen kahden vuoden aikana hyödynnetty tätä ja nautittu tästä näistä mahdollisuuksista. Interreg.eu-verkkosivusto on valtava työkalupakki kaikkien kau- kaupunginjohtajien, parlamentin jäsenten ja kiinnostuneiden ja kansalaisten olisi tutustuttava siihen. Näin ratkaistaan hyvin monimutkaisia ongelmia. Interreg tarjoaa mahtavia mahdollisuuksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä erittäin tärkeästä asiakirjasta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Marco Yurio Amezaga. Sí, muchas gracias. Yo, en primer lugar, Tabel, quiero felicitar al ponente por el informe. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä lausunnosta. 95 prosenttisesti olemme yhtä mieltä tästä. Tehän tiedätte, että meillä on jotakin erimielisyyksiä yhdessä konkreettisessa asiassa, eli tässä kohdassa osallisuus 5, mikä mielestämme on erittäin keskeinen, kun ajatellaan alueiden välistä yhteistyötä, joka tämä perustuu myös monien alueiden kokemukseen – joiden kanssa olemme tehneet työtä koskien näitä aihekohtaisia alustoja. Haluaisin nyt kiinnittää huomenna eräseen asian. Totesitte ilmeisesti, että on ollut viime hetken kompromisseja. Haluaisin todeta, että jos yhtenäkään kokonaisena äänestämme tarkistuksista 10 R 18 R emme ota huomioon sitä, että kaksi päivää sitten, kuten esittelijä muistutti, Euroopan parlamentti hyväksyy valiokunnan tasolla kompromissin, joka koskee juuri alueellista yhteistyötä ja Euroopan parlamentin kompromississa parlamentti lisää tätä budjettia, joka on kohdennettu Interreg-ohjelmalle 11 miljardiin niin yli 10 prosenttia lisää kuin nykyisessä tekstissä pyydetään. Tästä tulisi nyt ristiriita. Alueiden komitea pyytäisi siis vähemmän varoja kuin Euroopan parlamentti näin äh, keskeisen tärkeälle välineelle kuin Interreg, joten pyydän, että harkitaan uudelleen äänestettäessä muutosehdotuksista 10 ja 18 R, jota minä en tue, koska toivon, että aivan kuten esittelijä mainitsi, voitaisiin huomioida nämä viimeiset kompromissit. Ainakin meidän on pyydettävä samaa, mitä parlament, Euroopan parlamentti pyysi kaksi päivää sitten, joten tässä vaiheessa äänestäisin 10 ja 18 R-muutosehdotuksen vastaan. No, Kiitos. Seuraavaksi kollega Janet Valieu. Thank you, President. Uh, dear... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, asia on tärkeä, tärkeä lausunto. Paljon on keskusteltu osatekijästä viisi. Alueiden väliset innovatiiviset investoinnit. 18R muutosehdotus esittelijältä, jos se hyväksytään, on sääli, koska sitten menetetään tärkeä väline tuon arvoketjun tukemista kaikilla alueilla. On paljon keskusteltu, koskeeko se kaikkia eurooppalaisia alueita, ja onhan se. Menetettäisiin väline, jolla tuetaan teollisuuden uudistamista, ja sitä juuri tarvitaan Euroopassa. Ja kuten on aiemmin sanottu, 3. joulukuuta Euroopan parlamentin äänesti sen puolesta, että tämä budjettikohdennus pidetään ehdotuksessa. Eli miksi meidän pitäisi äänestää vastaan? Äänestäkää 18R ja 10R muutosehdotuksia vastaan ja muutosehdotus 18 puolesta. Kiitos. Seuraavaksi kollega Luc van den Brand. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik eh, ondersteun. Kiitos puheenjohtaja. Tuen kumpaakin kollegaa ja heidän mainitsemiaan, mainitsemia argumentteja. Haluaisin sanoa, että tässä on luotu perusteet innovatiiviselle alueiden väliselle yhteistyölle. Meidän pitää nyt katsoa, että tämä tässä on kyse ei pelkästään hallinnollisesta alueesta, vaan myös todellakin käytännössä yhteyksissä olevista alueista. Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Aachen, Leuven ja Eindhoven. Tämä on hyvä, hyvä ää, aloite. Esittelijän äh, lausunto on oikein hyvä, olen siitä samaa mieltä, ja tämän Äh, elementin viisi mukaan ottaminen, ei, sen pitäisi olla ristiriidassa ehdotuksen kanssa. Muuten tämä saattaa johtaa ongelmiin. Esittelijä ehkä voisi tämän vielä ottaa huomioon ja ottaa tämän mukaan esitte- ehdotuksensa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron esittelijälle takaisin. Merci, monsieur le président alors... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa, että tähän asiaan liittyy haasteita, jotka koskevat eurooppalaista alueiden välistä yhteistyötä ja haasteet ovat hyvin merkittäviä. Tässä on myös meriyhteistyötä käsitteleviä asioita, osa-alue kolme, Interreg Eurooppa, joka koskee hyvin suurta määrää alueita, ellei kaikkia Euroopassa. Ja sitten tämä osa-alue viisi, joka on myös aivan yhtä tärkeä ja tämä edellytti merkittävää keskustelua kotervaliokunnassa. Kotervaliokunnan jälkeen päätimme Vanguard-ryhmän edustajan pyynnöstä laatia kompromissin, joka tehtiin seuraavalta pohjalta. Yhtäältä meillä on erityinen luku, joka koskee näitä alueiden välisiä innovointiinvestointeja. Me tietenkin tuemme tätä osa-aluetta viisi eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yleisrakenteessa me vain pyydämme tämän kompromissin muutosehdotuksen kautta, että kyseessä olisi erityinen luku, joka on hyvin kohdennettu, koska kyseessä ei ole perinteinen yhteistyö. Kuten sanoitte, useat teistä kyseessä on innovointia tukeva aloite, jossa ei ollenkaan käytetä samantapaisia mekanismeja kuin perinteisessä e, yhteistyössä, kuten Interreg Eurooppa tai rajat ylittävä yhteistyö. Tämän myötä voidaan myös ikään kuin, aivan kuten parlamentissakin on tehty, ja kuten Schneider Mar- Marinin lausunnossakin tehtiin, niin todella tässä voidaan ikään kuin pyhittää lähes miljardi, 970 miljoonaa euroa täsmällisesti tätä aloitetta varten. On siis hyvin tärkeää sanoa, että me toistaakin se, että osa-alue 5 ei ole ollenkaan vaarassa. Päinvastoin. Siinä on erityisluku, jossa on erityisrahoitus. Ja perjantai-iltapäivänä neuvosto oli sitä mieltä, että tosiaankin tämä aloite voidaan rahoittaa EAKR-perusrahoituksesta. Ja vielä viimeinen kohta, joka liittyy Mikelin viimeiseen huomioon. Kuulumme samaan ryhmään. Tämä loppusumma on lähes sama. Emme ole jääneet Euroopan parlamentista yhteen jälkeen. Mehän olemme elokuusta asti tehneet yhteistyötä parlamentin jäsen Arimonin kanssa ja olen aivan perillä näistä kaiken kaikkiaan. Me ehdotamme 10 miljardia tähän perinteiseen yhteistyöhön, jossa ovat mukana nämä hyvin syrjäiset alueet, jotka olivat vaarassa jäädä ilman rahoitusta. Sitten lisäksi 970 miljoonaa euroa ainoastaan tätä erityislukua varten ja tätä osa-aluetta viisi varten, joka on tässä erityisluvussa. Sitten viimeinen asia. Euroopan parlamentti linjautui meidän kanssamme samaan, koska siellä maanantaina todettiin, että oli tärkeää ottaa mukaan kaikki alueet, myös vähiten kehittyneet alueet tähän mekanismiin. Innovointi ei voi koskea ainoastaan muutamia alueita. Teknologinen, sosiaalinen organisatiivinen innovaatio on tärkeää kaikilla alueilla niin, että ne voivat, voivat lähentyä henkeä kohti laskettujen tulojen osalta. Tässä siis puolustukseni muutosehdotuksella 25, sitten 10 ja 18 R. Nämä ovat vain seurausta Mikelin ehdotuksille. No. Kiitos. Nyt äänestämme muutosehdotuksesta. Ehdotan, että 1, 2, 3 ja 4 äänestetään yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty. 5 R korvaa alkuperäisen viitosen puolesta vastaan. Hyväksytty. 6 R korvaa 6 ja 7 puolesta vastaan. Hyväksytty. 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Ehdotan, että 10 R ja 18 R äänestään yhdessä. Tämä johtaisi siihen, että 10, 11, 12, 48 ja muut ää, raukeaisivat puolesta vastaan hyväksyt. Viisitoista R puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 21 puolesta vastaan hylätty. 22, joka se 23, puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 25. 25 on suullinen muutosehdotus, jos muutosehdotus hyväksytään 26, 27 ja 28 on raukeavat. Haluaisin, että esittelijä selittää nyt suullisen muutosehdotuksen. La dernière vague. Niin tässä viimeist, näiden viimeisten muutosehdotusten kohdalla otettiin esille hyvin syrjäiset alueet, jotka eivät päässeet kooterin. Heidät on siis, nämä alueet on katettu tällä muutosehdotuksella, mutta on pyydetty, että tämä hyvin syrjäiset alueet termi sinänsä olisi tässä mukana. Kun kyseessä on kompromissimuutosehdotus kaikkien ryhmien välillä, kuulimme kaikkia ryhmiä tämän muutosehdotuksen osalta. Tämä on tällainen lähinnä semanttinen muutos. Sitä mun Kuka tätä kompromissia ja muutosehdotusta puoltaa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 29, joka 30-31 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan koneäänestyksenä tarkistamme. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hyväksytty. Tarkistus 32, sillä 31 raukesi. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 kummaa 34 puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hylätty. 35 kumoa 36, 37 ja 51 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 kumoaa 40 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 47 puolesta vastaan hylätty. 48 ja 49 ovat identtisiä, eli yhdessä puolesta vastaan Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi 51 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy. Tämä Muutosehdotus on hylätty. Seuraavaksi 53 ja 54 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppuäänestys koko lausunnosta puolesta vastaan tyhjää. Lausunto on suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi esityslistan kohta yhdeksän, joka on esityslistan kohdan pik- kahdeksan pikkuveli, eli asetus rajan ylisestä mekanismista. Esittelijämme on kollegamme Buke Arens. Hän voi tulla nyt tänne eteen. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Hyvä esittelijä, voitte nyt aloittaa puheenvuoronne. Meneer de voorzitter, beste collega's, allereerst wil ik mijn... Eh, niin, hyvät kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää asiantuntijan ja ekoturvallikunnan sihteeristöä kovasti työstään. Kiitos rakentavasta yhteistyöstä myös parlamentin esittelijän kanssa. Itsekin tulen raja-alueelta, Saksan alkomaiden väliseltä raja-alueelta, <clears throat> ja sen vuoksi mielestäni tässä on suuria mahdollisuuksia raja kunnille. Viime vuosina juuri Interreg-ohjelman ja mekanismin ansiosta on pystytty perustamaan monia yhteistyömuotoja. Edelleen rajat saattavat estää tiettyjä hankkeita. Ne esteet ovat oikeudellisia tai hallinnollisia. Tähän tarvitaan ratkaisuja, jotka ovat alueita kohti suuntautuneita. Merkittävä osa kansalaisista EU:ssa elää raja-alueella. Opiskelevat tekevät työtä, tekevät ostoksia ja sitten rajojen vuoksi he kohtaavat monimutkaisia menettelyjä. Sen vuoksi pidämme hyvänä tätä konkreettista ehdotusta, jonka myötä voimme vähentää hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä. Kyse on siis vapaaehtoisesta mekanismista. On tärkeää, että alueella löydetään yhteistyöhön ratkaisuja, koska usein on niin, että kunkin jäsen valtion lainsäädäntöä täytyy mukauttaa. Luxemburgin, Luxemburg puheenjohtajamaana lähti aloitteeseen vuonna 2005. Silloin sitten säädettiin asetus, jonka myötä alueella on merkittävämpi rooli, kun etsitään ratkaisuja ja lähdetään aloitteisiin. Eli on erilaisia mekanismeja, jotka elävät rinnakkain. Esikuvia on monia. Ei ole vaikka poismaiden neuvostoa tai Peneluxmaita. Tässä on tehty hyvää yhteistyötä myös komission edustajan kanssa. On tärkeää saada aikaan yhdenmukainen viestintästrategia esteiden poistamisesta. On myös tarpeen, että nopeasti ja tehokkaasti toimenpiteet toteutetaan. Tarvitaan sitten myös mekanismin arviointia, jotta voidaan määritellä, että toimiko asetus käytännössä. Näin voidaan tehdä yhteistyötä ja toimia mahdollisimman tehokkaasti. Sen lisäksi lausuntoehdotuksessa on selkeä viesti ministereille. Se koskee myös omaa jäsenvaltiota. Tietysti osa epäilyistä komission ehdotusta kohtaan ovat oikeutettujakin juuri raja-alueella. Alueita auttaaksemme tarvitsemme rajan ylistä mekanismia ja sen vuoksi on tärkeää, että valiokunta tuki ehdotusta. Sitten ottaisin esille. Kollegat kaikista, melkein kaikista ryhmistä haluaisin kiittää heitä rakentavasta yhteistyötä ja esitetystä muutosehdotuksista. Se on varmastikin johtanut siihen, että täällä valiokunnassa löytyy laaja enemmistö lausunnon puolesta. Kiitos kovasti. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron tässä yleiskeskustelussa? En näe puheenvuoropyyntöjä, joten siirrymme äänestämään muutosehdotuksista. Muutosehdotus 1. Tässä ehdotan, että äänestetään kolmen yhdeksän ja kymmenen kanssa yhdessä. Jos nämä hyväksytään, niin silloin 2 ja 13 raukeavat. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus, muutosehdotus siis neljä. Siitä ehdotan, että äänestetään yhdessä äh, muutosehdotus 6 ja 12 kanssa puolesta vastaan. Hyväksytty. viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan Hyväksytty. Loppuäänestys koko lausunnosta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Lausunto on yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelijälle ja toivotkaamme, että tämä viesti kuullaan hallituksessa. Tunnen nimittäin hyvin tämän välineen historiaan ja toivotan sille onnea ja menestystä. Ja sitten kohta kymmenen esityslistallamme en ole varma, saadaanko sen yhtä nopeasti käsiteltyä kuin kohta yhdeksän. Nimittäin seuraavana vuorossa on yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Pyydän tänne eteen yleisesittelijä Kijom Crossin.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 Olisi hyvä, jos esittelijä tulisi tänne eteen, sillä tässä nyt menetetään aikaa aivan turhaan. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur de nous rejoindre? Haluaisin pyytää, että esittelijä tulisi tänne eteen. Minusta on kyllä todella harmillista, että joudumme täällä odottelemaan. Puheaikaa menee tähän. Allez, on laisse tomber le temps. Euh, monsieur le président, et vraiment toutes mes excuses. On a, y a eu un... Niin, kiitoksia pahoittelen. Meillä oli pieni viestintä ongelma tässä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän luonno, lausunnon laatimiseen. Tämä on tärkeä lausunto, kuten monet muutkin Tämä toki koskee kaikkein merkittävintä yhteisön toimintapolitiikkaa eli maatalouspolitiikkaa. Jotkut sanoivat, että täällä on paljon muutosehdotuksia, 304. Tehän tiedätte, että samasta asiasta Euroopan parlamentissa tarkistuksia on 7000. No tämä varmasti osoittaa, että meidänkin komiteamme haluaa osallistua tähän tärkeään asiaan, mutta se on myös seurausta pitkästä työstä, jota olemme tehneet koko tämän alueiden komitean ja asiantuntijoideni kanssa. Tärkeintä on kehittää kestävää perheviljelypolitiikkaa koko alueella niin, että säilytämme kaikki alueet elävinä, jotta voidaan kehityseroja pienentää maaseutualueiden kaupunkien välillä ja jotta voidaan alueellista kohesiota vahvistaa, jotka ovat periaatteita, jotka ovat Lissabonin sopimuksessa näitä, tätä politiikkaa tar, tarvitaan. Viime vuonna hyväksyimme asiaa koskevan asiakirjan, jossa alueiden komitea vetosi oikeudenmukaisen, kestäväpohjaisen ja yhteisvastuullisen maatalouspolitiikan puolesta, joka on edelleen kuitenkin yhteistä. Olen tehnyt teille muutosehdotuksia, jotka menevät juuri tähän eh, suuntaan. Eli nämä muutosehdotukset, joita tein komission tekstiin. Oikeudenmukaisempi YMP. Tarvitaan lisää oikeudenmukaisuutta näihin palkkeihin. Muistutan, että kolme prosenttia viljelijöistä saa 50 prosenttia maataloustuista – ja 20 prosenttia saa 80 prosenttia. Eli on selvää, että tuet olisi jaettava oikeudenmukaisemmin. Lausunnossa puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta yhdenmukaistamisesta ja tukikatoista. Puhutaan myös vahvistetusta uudelleenjakotuesta, eli ensimmäiselle hehtaarille tuki on korkeampi ja näin tehostetaan käyttöä. Puhutaan myös nuorten viljelijöiden bonuksesta, joka olisi pakollinen jäsenvaltioille. Sitten puhutaan pienten tilojen pakollisesta tukemisesta jäsenvaltioissa. Nämä pienet eh, tilathan pitävät eh, alueet hengissä ja luovat työpaikkoja. Haluamme kestävämpää YMPtä, joka vastaa ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Sitten tiedätte, että meillä on tavoite YK on kertomus osoittaa, että on nopeasti pienennettävä kasvihuonekaasupäästöjä ja maataloudella on tässä oma osuutensa. Haluaisin erityisesti huomiota kiertoviljelylle ja tämä yhdistetään ehdollisuuteen ja ympäristöehtoihin, ympäristövälineisiin, jotka menevät pidemmälle kuin nykyinen ehdollisuus. Merkittävästi lisättäisiin luomuviljelijää ja pikkuhiljaa vähennettäisiin kasvinsuojeluaineen käyttöä ja, ja otettaisiin käyttöön ympäristönsuojelualueita ja luovuttaisiin häkkikasvatuksesta. Tarvitaan myös oikeudenmukaisia, vakaita maataloustuotteiden hintoja. Viimeisessä me viime vuonna totesimme, että markkinasääntely on parempi kuin jälkikäteen toimi, toteutettavat toimenpiteet. Pyydän siis tukea vapaaehtoiselle sääntelylle kriisin sattuessa ja tilojen auttamista kohti häiriösietokykyisempää, monimuotoisempaa talon maanviljelystä on myös vahvistettava maaseutualueita. Yhteisrahoitusasteen ei pitäisi vähentää siirtymävaiheessa yksi, yhden kasven, kasven viljelystä monipuolisempaan häiriösietokykyisempään pitkäkestoisempaan viljelyksen edellyttää tukea. Olisi myös suosittava paikallista ja luomuviljelyä ja se olisi suosittava myös vuoristoviljelyä. Ne ovat merkittävä lisä kansanterveyden ja työllisyyden kannalta. Sitten tulovakuutus ei ole hyvä väline, usein ne eivät myöskään kuulu ollenkaan maaseudun kehityksen välineisiin. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että tämä yhteinen maatalouspolitiikka, sen on oltava yhteistä Euro- jäsenvaltioiden äh, strategiasuunnitelmista. Ei pitäisi tulla mikään kilpailu alaspäin koskien sosiaalisia ympäristöolosuhteita. Tässä mielessä olemmekin lisänneet komission e- ehdotukseen yhteisiä äh, määrällisiä tavoitteita, jotka koskevat näitä strategiasuunnitelmia, jotta vastattaisiin äh, edessämme oleviin haasteisiin. Nämä ehdotukset ovat välillä aika vaativan oloisia, mutta olen aivan vakuuttunut siitä, että ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan säilyttää YMPn budjetti, aivan kuten toivommekin kaikki täällä. Voidaan vain sitoumuksia toteuttaa, kun on luvattukin ympissä. Kestävää, oikeudenmukaista ja solidaarista. Hyvät kollegat, tätä tukeamme pyydän teille tarkistuksille komission tekstiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja sitten yleiskeskustelu. Täällä on muutama luettelossa. Vincenzo Bianco. Presidente, io so per... Kiitos. Minä tiedän varsin hyvin, kun kerran osa onnistui myös komitean työhön, kun se perustettiin, että YMP on aihealue, jossa alueiden komitea, mutta toki myös parlamentti ja muut toimielimet ovat luoneet laaja ja vilkasta, vaikeakin keskustelua. Täytyy tunnustaa, että tämä päivän keskustelu on sitäkin mutkikkaampaa, koska tämä lausunto ei ollut valiokunnassa kunnolla se Ehkä olisi ollut hyvä, kun ajatellaan kuinka paljon tarkistuksia on tullut, että olisi sitten vielä seikkaperäisemmin käyty läpi valiokunnassa. Ja siksi tässä ollaan nyt ratkaisessa vaiheessa. Italian valtuuskunta, siis minä puhun tässä Italian valtuuskunnan puolesta – eikä nyt tässä pelkästään oman ryhmäni, eli SD-ryhmän edustajana, on tänään siis päättänyt, että loppuäänestyksessä päätöslauselmasta kaikki riippuu siitä, mihin alueiden komitea aikoo viedä tätä tarkistuksissa. Esittelijän lausunto on monilta osilta myönteinen, mutta monilta muilta kohdiltaan hyvinkin kielteinen – Siinä ei huomioida esimerkiksi maatalouden vaatimuksia, jalostusta riittävällä tavalla. Ja tästä syystä toistan, että eli valtuuskunnan nimissä meidän loppuäänestyksemme riippuu vain ja ainoastaan siitä, miten tarkistukset menevät läpi. Ja halusin ehdottaa kuitenkin, että olisitte hyvin tarkkana jokaisessa tarkistuksessa, koska jotkut esittelijän tarkistukset vaikuttavat siltä, että nekin menevät kohti siihen, mitä yksittäistarkistuksessa on esitetty komitean nimissä. Eli minä kehotan tarkkaavaisuuteen, koska tämä on erityisen tärkeä äänestys. Merci beaucoup. La parole est notre... Kiitoksia kovasti sitten kollega Martinez Argui. Muchas gracias, president. Kiitokset puheenjohtajan. Niin uskon, että muutosehdotusten määrä osoittaa, miten kiinnostuneita olemme yhdistyn yle, yhteisestä maatalouspolitiikasta, jonka haluamme helpommaksi ymmärtää ja uuden aikaisemmaksi, kuten esittelijä jo sanoi. Ja sen pitää myös sitten taata kilpailukyky, infrastruktuureja parantaa myös ja elintarviketeollisuutta myös. Sama koskee myös tuota maaseudun väestön kaadon estämistä. Eli meidän ei pitäisi tässä ryhtyä leikkauksiin. Ja tässä on kyse jäsenvaltioiden vastuusta strategisissa suunnitelmissa. Sitä täytyy valvoa tarkoin, jotta maatalouspolitiikkaa ei kansallisteta uudelleen liikaa. Ja nuoriin täytyy kiinnittää erityistä huomiota Täytyy pyrkiä saamaan Euroopan maataloussektori nuortumaan erityyppisiin mekanismein, jotta vältettäisiin se, että ne, jotka eivät enää viljele, voisivat edelleenkin saada näitä tukia. Tätä toivon, koska muuten nuoret äh, jumiutuvat näihin jarruttaviin tekijöihin. Ja nuo tuet, jotka annetaan meidän tapauksessamme esimerkiksi lisäarvoa tuottaville alueille, kuten viiniviljelyalueille – liittyvät nimenomaan siihen, että jokaisen alueen erityispiirteet ja vaikeudet pitäisi ottaa huomioon. Ja tämä yhteinen maatalouspolitiikka johtaa myös, pitäisi johtaa myös siihen, että voitaisiin välttää väestökatoa maaseudulta. Siihen tarvitaan aktiivista politiikkaa, jotta voidaan maaseudulla väki pitää, maaseutu pitää asuttuna ja näin me voisimme saada myös uusia varoja käyttöön maatalouden tukirahastosta tähän tarkoitukseen. Kiitoksia. Kiitos. No, je veux remercier le rapporteur qui a fait un travail important. Kiitokset esittelijälle. Erinomaista työtä tässä on tehty. Aihe on varsin merkittävä, kun ajattelemme eurooppalaista tulevaisuutta, jotta saamme pidettyä maatilat kaikkialla Euroopassa myö, saamme pidettyä kiinni myös tuosta perheulottuvuudesta. Ja sitten kiinnitetään huomiota näihin luonnonhaitta-alueisiin, kuten vuoristoalueisiin. Tämä teksti, josta kiitän siitä, että siihen on otettu esittämäni myös, ja tästä on tässä on, äänestä, on äänestettävissä alueiden komiteassa hyvin merkittävistä asioista, muun muassa kun ajattelemme maataloustuottajia hintojen heittelehtivyyttä. Ja me olemme alueiden komiteassa tehneet ehdotuksia, jotka on sitten muualla otettu huomioon omnibus-päätöksessä esimerkiksi maatalouspolitiikkaasta. Ja näin kyse on juuri siitä, mitä tässä on ehdotettu epäreilujen eh, käytänteiden vastustamiseksi elintarvikeketjussa. Ja tässä lausunnossa nimenomaan haluamme parantaa maanviljelijöiden eh, kapasiteettia ja itsensä puolustamista ja myös voidaan sitten paremmin puoltaa omaa toimintaa suhteessa suuriin jakeluyhtiöihin ja niin suurien toimijoihin. Näin ei toimita eristyksissä, vaan kuuluan alueiden komiteassa näistä asioista ja alueiden komitea on pystynyt viemään asioita eteenpäinkin. Ja olen varma siitä, että mitkä tahansa vaikeudet ovatkin koska alueet ovat erilaisia, maatalous on erityyppistä eri puolilla, mutta kuitenkin me täällä paikalliset ja alueen edustajat päättäväisesti haluamme viedä eteenpäin tätä ensimmäistä yhteistä politiikan alaa, eli maaseut, maatalouspolitiikkaa. Ei meidän pidä sitä unohtaa. Kyse on maatalouspolitiikasta, joka liittyy kokonaispolitiikkaan, eikä siinä niin, teidän puheaikanne itse asiassa on nyt kohta loppunut sanoa puhe, puheenjohtaja. Kiitos. Merci, la parole est à notre collègue Guido. Guido Miana. Grazie, presidente. Tu... Kiitos. Kaikki me haluamme tasapuolista, sosiaalista ja kestävää talousta, mutta miten? Niin, että voitain rakentaa tämä myös näiden varojen pohjalta. Minä olen ollut tekemässä myös näitä lukuisia tarkistuksia, kaikkia 115, ihan siitä syystä, että olen eri mieltä esittelijän kanssa, joka on valinnut sellaisen tien päästäkseen tavoitteisiin, joka on hyvin kaukana maatalon todellisista intresseistä. Esimerkiksi minä vastustan sitä väittämää, että vietitään vain vuosituotantoa. Minä vastustan sitä, että torjunta käyttöä vähennetään noin yksi kantaa, jos ajatellaan hyvää ruokailutapaa kuluttajien parissa. Minä vastustan näin yksikantaista näkemystä, kun halutaan myös häkkikasvatusta poistaa. Ja minä haluan totta kai, että yhteinen maatalouspolitiikka käynnistää prosesseja ja luo sosiaaliset puitteet myös taloudellisesti, jotta näihin tuloksiin sitten päästään. Ja jos ei tästä tule tasa-arvoista, että maksettaisiin vain hinta, yksi, viljelijät joutuvat maksamaan tämän pilaantumisen hinnan, niin se vie pois tavoitteistaan. Totta kai sen täytyy olla yhteistä politiikkaa, mutta jos se voisi, voisi olla yhteistä, niin ei se tarkoita, että tällaista tiukkuutta täytyy ottaa hallinnossa käyttöön. Ei tarvita liian tiukkoja sääntöjä, vaan joustavuus on keskeinen osa myös, että maa ja neuvosto, jotka sitten päätöksiä tekevät yhteisestä maatalouspolitiikat, tarjoavat riittävästi joustavuutta. Tällaisena lausunto päinvastoin tuo paljon tätä tiukkuutta, eli kannattaa tarkkaan seurata äänestysluetteloa, kun niin paljon niitä tarkistu- muutosehdotuksia on, jossa täytyy miettiä tarkkaan, miten äänestää. Kyse on pitkän aikavälin näkymistä, eikä asiasta, joka nyt vain vai voisi olla käytössä vaalikampanja ajatellen. Merci la... Kiitos sitten. Arnold Hutch. Thank you, Mr. President. Six short... Kiitoksia kuusi lyhyttä huomiota. Alkuun kiitokset esittelijälle hänen suuresta työstään aiheen tiimoilta. Tämä on erittäin tärkeä YMP-uudistuksen liittyvä hanke, mutta täältä löytyy monia asioita, joita ryhmän ja minä emme voi hyväksyä. Jos katsotaan esimerkiksi ryhmän yleistä kantaa, jota on aiemmin valittu, toi, niin tässä halutaan lisää sääntelyä, digitalisointia, modernisointia ja niin poispäin. Ja mitä tulee tar- muutosehdotukseen koskien nuorten viljelijöiden tuen leikkaaminen maksimissaan 70 000, niin se on ristiriidassa sen suhteen, että mitä pari vuotta sitten minä tekstissäni sanoin, eli me yritämme rohkaista nuoria siirtymään juuri elintarvikemarkkinoille – ECR-valtuusryhmän valtuuskunnille tämä suorien tukien kysymys on erittäin hankala, mitä tulee Alankomaiden ja UK e, kantaan tulee, niin nämä tavoitteet ovat aivan liian tiukat esimerkiksi torjunta-aineisiin liittyen, joten meidän ryhmän jäsenet saavat ihan vapaasti äänestää – koska me emme voi näitä juuri äsken niin seikkoja tekstistä hyväksyä. Kiitoksia. Kiitos, kollega Raffaele Cataniu. Grazie, presidente. Anche io pre- Kiitos. Minäkin olen tehnyt joukon tarkistuksia lausuntoon ja moni muu olen allekirjoittanut. Siellä on paljon lausunnoista, jotka eivät oikein vakuuta minua ja minä uskon, että ne täytyy muuttaa kokonaan äänestyksessä. Pari kohta varsinkin. Me olemme alueiden komitea. Me edustamme täällä suhteessa toimielimiin alueita ja kuntia. Meidän täytyy puolustaa maataloutta, joka on sellaista, joka syntyy eri alueilla. Maaseudun maataloutta, tyypillistä maataloutta, erilaista maataloutta. Me voi tukea näkemystä maataloudesta, joka on pelkästään yhdenmukaistettu Euroopan tasolla. Se liittyy monin meidän lausuntoihimme ja ehkä olisi hyvä korostaa alueiden merkitystä ja meidän tehtävämme täällä. Ja sitten toiseksi minä olen ollut omalla alueellani ympäristöministeri jo muutaman kuukauden ja minä korostan, miten tärkeä tämä teema on. Mutta meidän täytyy ympäristö- ja maatalouden suhdetta käsitellä realistisesti. Emme voi pelkästään mennä yhden, yhteen suuntaan. Ja tämä koskee varsinkin todellakin maataloutta, koska siinä vaarana on, että tulos käyty itseä vastaan. Ja kiitos kuitenkin yleisesittelijälle Grossille, mutta vaikuttaa siltä kuitenkin monilta osin vähän idyllistä näkemystä tässä noudatetaan, vähän yksikantaista näkemystä ja vaarana on, että siinä katoaa suhde todellisuuteen. Ja siksi minä uskon, että äänestyksessä meidän täytyy monta kohtaa muuttaa lausunnossa, jotta voitaisiin ylipäätään hyväksyä se. merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ju Nemström. Tack så mycket. Kiitos kovasti. Haluaisin kuitenkin nyt kaikesta huolimatta sanoa myös luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta, vaikkakin on vaikea ymmärtää, että päästään 50 prosenttiin 2027 mennessä, niin olisi täysin väärin lähettää sellainen viesti, että tavoitetasoa laskettaisiin. Onhan kuitenkin niin, että maatalous riippuu kovasti ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta ja korkeampi tavoitetaso ei ole sitä vastaan, vaan sen puolesta. Jos jokin toiminta kärsii kielteisestä ilmastonmuutoksesta, niin maatalous nimenomaan. Eli riman laskeminen olisi täysin väärä viesti muulle maailmalle. Me... Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä en näytä näe. Ja pyytäisin, että ei yksi vielä. Dank u voorzitter. Ik wil de rapporteur bedanken. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Tämä pitää sisällään erittäin mielenkiintoisia asioita, varsinkin kiertotalouteen liittyen ja maatalouteen liittyen. Mutta kyllä täältä löytyy asioita, joita minä liberaalina edustajana ja alan asiantuntijana en pidä hyvänä. Maatalous on kärsinyt melkoisen hallinnollisen taakan painosta ja nyt tätä pitäisi keventää tätä taakkaa eikä kasvattaa entisestään 267 ja toinenkin tarkistukseni menevät juuri tähän suuntaan, eli hallinnollisen taakan keventämiseen. Ja kaikki riippuu siitä, miten nämä muutosehdotukset menevät läpi, eli mitä minä suosittelen sitten omalle ryhmälle, niin kiitoksia. Kiitos. Nyt teillä on muita puheenvuoropyyntöjä, eli esittelijä voi vielä reagoida näihin eri kommentteihin. Merci, monsieur le président. Kiitos. Puheenjohtaja, no miten tässä nyt aloittaisin? Myönnän olen aika järkyttynyt täällä kuulustakin. Toisaalta sanotaan, että tässä lausuntoluonnoksessa on huonoja kohtia. Toisaalta li- aika tiukkaakin. Ja mennään sitten maanviljelyksestä vastaan täysin. No sehän on aivan absurdia. Kun annetaan enemmän varoja maanviljelijöille ja pienille maanviljelijöille, eivätkö he sitä sitten arvoit, arvostaisi, jos rahoitetaan enemmän ja kun on kyse ympäristöä palvelevia, palvelevista keinoista, onko se huono asia ja nykyisellään, kun ilmastonmuutos näkyy nyt jo, eli ei vasta kymmenen, parinkymmenen vuoden päästä, vaan nyt tässä nämä tämä on kaikki nähtävissä. Eli minä olen aika lailla järkyttynytkin tässä. Minähän, mehän täällä edustamme alueellisia yhteisöjä ja meidän täytyisi nimenomaan kiinnittää huomiota, huomioon myös se, se, miten tämä aluetaso tuodaan tänne Euroopan tasolle. Ja jos meillä on yhteinen maatalouspolitiikka koko mantereelle, niin me tarvitsemme siihen yhteisiä sääntöjä koko manteretta silmällä pitäen. Ja kun sanotaan, että not jotkut rahasummat täytyy käyttää luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön ja sitten ja uudelleenjakoon nykyinen ympäristö, maatalouspolitiikkahan on juuri tällaista 80-20 prosenttiluvut siellä ovat. Eikö tämä teitä järkytä? Eli kiinnittäisin huomiotanne tähän koska me halusimme todellakin saada aikaan sellaisen lausunnon, jossa on tasapainoiset muutokset esitettynä, joka vastaisi maat, äh, ilmastohaasteisiin, yhteiskunnallisiin haasteisiin ja todellakin kantaisi eurooppalaista ulottuvuutta myös. Jos me emme tuo eurooppalaista ulottuvuutta maatalouspolitiikkaan, niin maatalouspolitiikka menehtyy. Ja sitten vuonna 2027 meillä ei enää ole maatalouspolitiikkaa, vaan meillä tehdään pikkuruisia sijoituksia siellä ja tuolla ja pieniä toimia ilmastonmuutosta vastaan ja niin poispäin, mutta kymmenen vuoden päästä tässä on saatu jo ilmastokin lämpenemään parilla asteella. Eli haasto, haasteet ovat nyt jo tässä. Yhteiskunnalliset haasteet myös. Kuunnelkaa nyt kansalaisia. Kuunnelkaa maan miehiänne. He haluavat lähellä olevaa maataloutta, laadukasta maataloutta. Ja tätä ei monta kertaa muisteta arvostaa, mutta tässä me nimenomaan sitä haluamme arvostaa ja haluamme, että maanviljelijä pystyy elämään työstään ja on monet maanviljelijät, jotka joutuvat tekemään itse murhan aina muutaman päivän välein maanviljelijä tappaa itsensä ja moni heistä sairastuu, kun joutuu käyttämään erilaisia aineita. Anteeksi nyt, kun tällä tavalla jouduin tässä teille luennoimaan, mutta mielestäni meidän täytyy nähdä nämä haasteet ja eikä niin pyydän teitä päättämään, sanoo puheenjohtaja, niin meidän täytyy nyt päästä eroon tästä vanhasta dogmista, että meidän täytyy jotkut intressit säilyttää. Meidän täytyy jakaa enemmän, enemmän toimia maanviljelijöiden suuntaan, maaseudun kehittämisen suuntaan erityisesti ja myös planeettaa unohtamatta. Siihen päättyy yleiskeskustelu. Seuraavaksi käymme läpi noin kolmisen 104 muutosehdotusta. Ja sitten 1-4 yhtenä ryhmän äänet puolesta vastaan hyväksytty. Viisi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän esittelijältä kumoaa seitsemästä viiva kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. 11 esittelijältä 11-14 kumoaa puolesta vastaan hyväksytty. 15 esittelijältä 15-18 raukeavat sen myötä puolestaan vastaan hyväksytty. 19 esittelijältä sen myötä 19-21 raukeavat puolestaan vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 ja 23 ovat identtiset puolesta vastaan hyväksytty. 25, 24, 24, sanoo puheenjohtaja. 25 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt mennään numero 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta. Ei, anteeksi, se hyväksyttiin jo, sanoi puheenjohtaja. yhdeksän puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja ah, muuten Turus on hyväksytty. Nyt 31, sanotaan, että se on 30 kanssa samanlainen, eli sekin raukeaa. 32 ja 33 ovat identtiset nekin. Äänet puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. 34 esittelijältä, sen myötä raukeavat 34 ja 36 puolesta vastaan hyväksytty 37 puolesta vastaan hyväksytty 38 puolesta vastaan. Hyväksytty 39 puolesta vastaan. Hyväksytty 40 puolesta vastaan. Hyväksytty 41 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty samalla 44 kanssa, eli pääsemme 45 esittelijältä. Sen myötä raukeavat 45-47 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 48, 49 ja 50 ovat identtiset äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 51, 52, 53 identtiset nekin puolesta. Vastaan. Koneäänestyksenä. vote clôturé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 51. Niin. 51-54 Omea lossa contratto due Mutta Siellä on 52 kaksi kertaa, sanoi puheenjohtaja. Sanotaan 54, 55, 56, 57 ovat identtiset. No olisivat panneet paperille senkin. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 58 Est-ce qu'ils ont été adoptés, ceux-là 54 ou 56 58 rauennut, 59 siis äänet puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten sanotaan, että 62 on peruttu. Eli 63 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 64 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 24 ja 65 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 66 esittilältä, jonka myötä raukeavat 66-71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. 73 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 73 ja 74 puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan koneäänestyksenä. vote est clôturé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puol- sen jämätön 77 raukeaa puolesta vastaan hylätty 77 puolesta vastaan hyväksytty 78 puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 80 esittelijältä, joka myötä raukeavat 80-85 puolesta vastaan hyväksytty. 86 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. Eikö? No, koneäänestyksenä siis. Äänestys päättyy. Tarkistus, muutosehdotus on hyväksytty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89 puolesta vastaan koneäänestyksenä Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. 90 puolesta vastaan äänestyksenä Le clôturé et l'amendement... Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. 91, samanlainen 92 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hylätty. 94 samanlainen 95 ja 6 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta, joka on seuraavan kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 99, jos hyväksytään 100 raukeaa puolesta vastaan hyväksytty. Sataa, ei niin, sataa ja kaksi ne raukeavat sata yksikin eli seuraavaksi sata kolme puolesta vastaan hyväksytty. 104 joka myötä raukeavat 104 ja 105 puolesta vastaan hyväksytty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. 107 samanlainen 108 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 109. Sen myötä 110 raukia puolesta vastaan ää, koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 111 puolesta vastaan. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Hyväksytty. 112, 13, jonka myötä 114, 115 raukeavat puolesta vastaan hyväksytty. 116 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 116 ja 117. Euh, Puolesta vastaan hyväksytty. 117 sanoi puheenjohtaja, ei se ole rauennut, eli 118 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 118 ja 19 puolesta vastaan hyväksytty. 120 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 120 ja 21 puolesta vastaan hyväksytty. 122 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan ty, hyväksytty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. 125 komitea raukeamat 125-127 puolesta vastaan hyväksytty. 128 samanlainen Seuraava kahden kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 131. joka on 132 kanssa samanlainen puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé et... Äänestys päättyy, muutosehdotus on hyväksytty. 133 puolesta vastaan hyväksytty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 valainen 136 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 137 samanlainen seuraavan kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 139 samanlainen 140 ja 141 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 142, jonka myötä raukeaa 142 esittelijä myötä raukeavat 142-144 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy, muutosehdotukset on hylätty. Sitten 142 alkuperäisen kan, muotoissa 43 kanssa samanlainen puolesta vastaan. Koneäänestyksenä. Äänestys päättyy, hyväksytty. 144 puolesta vastaan, hyväksytty. 145. Samanlainen seuraavan kanssa, ja jonka myötä raukeaa 147 puolesta vastaan, hyväksytty. 148, jonka myötä 150 raukia, jos on samanlainen 148 ja 9 kanssa puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. Eli seuraavaksi 140, 100, siis 50, 150 puolesta vastaan hyväksytty. 151 puolesta vastaan hylätty. 151 sanoo puheenjohtaja, ei anteeksi, nyt 152 puolesta vastaan hyväksytty. 153, jonka myötä raukeaa 154, 155 puolesta vastaan hylätty. Nyt seuraavaksi 154 puolesta vastaan hyväksytty. 155 puolesta, ai se on identtinen aivan, se on hoidettu. 156 puolesta vastaan hyväksytty. 157 puolesta vastaan hyväksytty. 158 puolesta vastaan hyväksytty. 159, jonka myötä raukia 160 puolesta vastaan hyväksytty. 161 puolesta vastaan hyväksytty. 162 esittää esittelijältä on peruttu, sanotaan tässä, eli 162, jonka myötä raukeaa 163 ja 64 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 165 puolesta vastaan hylätty. 166 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hyljätty. 168, joka meitä raukeaa 169 puolesta vastaan hyväksytty. 170 puolesta vastaan hylätty. 171 puolesta vastaan hyväksyttyä. 172 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. 173 puolesta vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan hyväksytty. 175 on peruttu. 176 esittelijältä, joka myötä raukeavat 176 ja 177 Kahdeksankin puolesta vastaan hyväksytty. Eli 179 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hyväksytty. 181 esittelijältä jos se hyväksytään, niin raukeavat 181-183. Esittelijä pyytää tästä puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä muutosehdotus liittyy kasvihuonepäästöjen pienentämiseen. Ja tässä on tarkoitus nyt olla johdonmukainen unionin kanssa ensimmäisessä versiossa oli 50 prosenttia ja sitten tästä tietyt jäsenet tähän kiinnittivät huomiota ja sitten otimme tuon 30 prosenttia. Se on johdonmukainen ehdotus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä unionin ja YK suuntaviivoissa. Kiitoksia sitten äänestys. 181 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Eli sitten seuraavaksi 184, samanlainen viiden kanssa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 186 esittelijät, jonka myötä raukeavat 186-88. Esittelijä on pyytänyt tästä puheenvuoroa. Oui, merci, monsieur le président. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse luomupinta-alasta. Ja tässä on tavoitteeksi asetettu aluksi kolminkertaistaminen ja sitten olemme tätä, tätä miettineet, eli siihen on vaikea päästä, niin tässä on kaksinkertaistus. Mm. Kiinnitän huomiota kuitenkin tähän vielä. Eli me vastaamme tässä kuluttajien toiveeseen kansanterveysasioihin ja tämä tuo myös maanviljelijöille varsinaista lisäarvoa. Ja näin me olemme tehneet nämä kaikki ehdotukset juuri heitä silmällä pitäen myös taloudellisessa mielessä. Kiitoksia kovasti tämän äänestys hänet puolestaan. 166 esittelijältä vastaan kun äänestyksenä. parler aussi. Si c'est bien. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hyväksytty. Seuraavaksi 189 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 189 ja 192 asti. Esittelijä pyytää tässä puheenvuoron. Merci, je vais pas beaucoup de... Niin, niin, minun täytyy nyt taas tähän puuttua, eli samalla tavalla kun on kyse torjunta-aineiden käytön vähentämisestä. Me olimme laittaneet aluksi 50 prosenttia. Se oli ehkä vähän liikaa, 1/2, joten 30 prosenttia on tässä nyt esitettynä tämä on tietysti kansanterveysasia ja yhteiskunta tätä on pyytänyt. Ja näin sitten toimimme. Me sanomme tässä, että tavoitteena on 30 prosentin lasku. Kiepu puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 193. Samanlainen seuraavan kanssa puolesta vastaan hylätty. Eli 195 esittelijältä, sen myötä 195 raukeaa. Mutta tässä on puhe myös suullisesta muutosehdotuksesta, eli esittelijä pääsee ääneen. Teksti näkyy tuolla ruudulla. Euh, effectivement, là aussi. Niin, kiitos. Tosiaan olemme käyneet keskustelua Milanan kanssa eli eläinten hyvinvoinnista on kyse. Ei tässä nyt ole kyse mistään sen kummemmasta, vaan eläinten hyvinvoinnista, ei välttämättä sen suuremmasta. Ja tässä puhutaan nyt häkkikasvatuksesta kaikkialla Euroopassa, josta luovutaan asteittain. Ja minä olen kuullut tässä kuluttajia ja kansalaisia tosiaan ja ovat toivoneet tällaisen teollisen kasvatuksen päättämistä vuoteen 2027. Tässä on nyt asteittain esitetty tämä. Kiitos kovasti äänet puolesta, kuka puolta esittelijää vastaan hyväksytty. Sitten 196 identtinen seuraavan kanssa jo 98kin kanssa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 199 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi esittelijältä 200, jonka myötä raukeavat 200-203 puolesta vastaan hyväksytty. 204 ja 5 ovat identtiset puolesta vastaan hyväksytty. Esittelijältä 206, jonka myötä raukivat 206-208 puolesta vastaan hyväksytty. 209, 10, tulkikorjaa 210 on raukennut. Ah Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Olin sivua edespäin jo mennyt 209 esittelijät, jonka myötä 209 ja 210 raukeavat puolestaan vastaan hyväksytty. 211 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja on muutosehdotus on hyväksytty. Eli seuraavaksi 212 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 212-214 puolesta vastaan hyväksytty. 215 identtinen 216 kansa puolesta vastaan hyväksytty. 217 identtinen 218 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 219 identtinen 220 21 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 222 samanlainen seuraavan kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 224 puolesta vastaan hylätty. 225 puolesta vastaan hylätty. 226 ja 27 ne ovat identtiset äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ehdottaisin, että äänetään, äänestämme yhdessä ryhmässä 228-236 puolesta vastaan hyväksytty. 237 puolesta vastaan hyväksytty. 238 puolesta vastaan. Koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. 239 puolesta vastaan hyväksytty. 240 puolesta vastaan hylätty. 241, jonka mitä raukeavat 242 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé et la... Äänestys päättyi ja ään... muutosehdotus on hylätty. 242 puolesta vastaan hylätty. 243 puolesta vastaan hyväksytty. 244 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hyväksytty. 245 puolesta vastaan hyväksytty. 246 puolesta vastaan hyväksytty. 247 puolesta vastaan hyväksytty. 248 puolesta vastaan hyväksytty. 249 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé et la... Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. 250 samalla lailla seuraavan kanssa, kuten myös 252 kanssa äänet puolesta vastaan hyväksytty. 253 samanlainen 254 kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 255 puolesta vastaan hyväksytty. 256 on samanlainen oli tässä ja se on hoidettu. Ja nyt 257, 8, 258. Ja se on samanlainen 259, 260, 261 kanssa. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 262 puolesta vastaan hyväksytty. 263 puolesta vastaan koneäänestyksenä Le vote est clôturé et l'amendement... Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hyväksytty. 264 puolesta vastaan hyväksytty. Esittelijältä 265, jonka myötä raukeavat 265 ja 266 puolesta vastaan hyväksytty. 267 puolesta vastaan hylätty. 268 puolesta vastaan hyväksytty. 269 raukeaa edellisen myötä 270 puolesta vastaan hyväksytty. 271 puolesta vastaan hylätty. 272 puolesta vastaan koneäänestyksenä Äänestys päättyy. Muutokehdotus on hylätty. 273 esittelijältä, jonka myötä raukeavat 273-275. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa tässä. Oui, merci. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse näistä kriisiaikojen tuotannon muutoksista ja vapaaehtoisesta järjestelmästä pikemminkin kriisin alkuvaiheessa en, voin olet, odotetaan kriisin etenemistä. Tämä on ollut maitokriisissä hyödyllinen, vaikka sitä sovellettiinkin hivenen myöhäisessä vaiheessa. Ja jos me haluamme näin hallinnoida puuttua kriisiin ja tuoda ratkaisua ja sitten paljon myöhemmin, niin se on paljon kalliimpaa. Eli tämä on nyt johdonmukainen tuossa YMP tekstissä, josta äänestimme heinäkuussa 2018 ja jonka myös sitten Bla, herra Blaan teki omasta aiheesta. Kiitos esittelijän ehdotuksen puolesta äänet vastaan koneäänestyksenä tämä Le vote est clôturé et l'amendement. Äänestys päättyy ja muutosehdotus on hylätty. Sitten seuraavaksi äänestämme muutosehdotuksesta 273 alkuperäisenä. Se on samanlainen 274 kanssa. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan hyväksytty. 276 puolesta vastaan puolesta vastaan koneäänestyksenä Äänestys päättyy, on muuttotarkoitus on hyväksytty. 277 puolesta vastaan hyväksytty. 278 puolesta vastaan hyväksytty. 279 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé et l'amendement. Äänestys päättyi ja muutosehdotus on hyväksytty. 280 esittelijät, jonka myötä raukeaa alkuperäinen 280 puolesta vastaan hyväksytty. 281 on peruttu. Sitten yhtenä ryhmänä ehdotan 282-285 puolesta vastaan hyväksytty. 286 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. 287 puolesta vastaan hyväksytty. 288 puolesta vastaan hyväksytty. 289 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote est Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. 290 puolesta vastaan hyväksytty. Esittelen 291, joka myötä rauki alkuperäinen 291 puolesta vastaan hyväksytty. Esittelijän 292, jonka myötä raukivat 292 ja 293 puolesta vastaan hyväksytty. 290 neljäkö puolesta vastaan hylätty. 295 puolesta vastaan hylätty. Esittelijän 296, jonka myötä raukeavat 296 ja 297 puolesta vastaan hyväksytty. 298 puolesta vastaan hyväksytty. 299 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Le vote. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. Muutosehdotus 300 puolesta vastaan koneäänestyksenä. On la parole, c'est Le vote est clôturé. Äänestys päättyy, muutosehdotus on hyväksytty. Esittelijän 301, jonka myötä raukeaa alkuperäinen 301. Tässä puheenvuoron saa esittelijä. Dernier amendement. Kiitokset. Niin, tämä tarkistus liittyy vakuutuksiin. Se on kyllä hankala aihe sinänsä, mutta kuitenkin, jos ajattelemme markkinoita tästä esimerkki. Tällainen järjestelmä on otettu käyttöön Yhdysvalloissa. 500 miljardia se maksoi valtiotaloudelle ja nolla ja puoli prosenttia siitä menee maanviljelijöille ja kaikki muu sitten vakuutusyhtiöille. Jos ajatellaan jotakin ilmastohaittoja ja muita vastaavia, mutta joka tapauksessa markkinasääntelyä täytyy harjoittaa tässä Tämä myös vastaa tämän vuoden aikana muita hyväksyä viime tekstejä. Kiitos puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 302 puolesta. Vastaan. Hylätty. 303 jonka raukia 304 puolesta vastaan hylätty 304 puolesta vastaan hyväksytty loppuäänestys, kuka on lausunnon puolesta. Ai, tässä oli vielä puheenvuoropyyntökin. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Ça n'est pas nécessaire des minutes. Niin, kiitokset. Muuttama sana vain. Italian valtuuskunta arvostaa sitä, että tietyt muutosehdotukset hyväksyttiin. Esittelijänne hyväksyi myös ja myös täysistunto. Mutta sitten on muutama kysymys joka ei mennyt läpi ja siitä syystä Italian valtuuskunta äänestää tyhjää. Oui. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Olkaapa hyvä. Gerbiamas pirmininkė, e, prieš galutinį balsavimą norėčiau paprašyti e, elektroninį būdų. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Ennen loppuäänestystä toivoisin teitä tarkistamaan äänestuloksen 55, 56 ja 57 muutosehdotuksista. Tämä oli tärkeä äänestys, koska siinä kyse on maksujen tasaamisesta per hehtaari. Mielestäni meidän tulisi äänestää näistä muutosehdotuksista koneellisesti. No, no, no, no, no. Ei, ei, ei. Äänestykset on hoidettu ja kun on hoidettu, niin siihen ei palata. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Herra Atsovardi. On the... Niin puheenjohtaja EPPn puolesta puollamme tätä, kun muutosehdotukset on näin hyväksytty. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Eli nyt toimitetaan loppuäänestys. Kuka on lausunnon puolesta? Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Lausunto on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelumme esittelijälle ja koko tiimille tästä tehdystä työstä. Maintenant je demande à notre premier vice-président de No niin, ja nyt sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja jatkaa. Ja seuraavassa on varmaan vähemmän muutosehdotuksiakin. No, ich komme.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, käykääpä istumaan. Jos tarvitsette taukoa, niin tau, pitäkääpä taukoa, mutta kuitenkin jatkamme kokousta, koska meillä on monta lausuntoa vielä, vaikkei niin hankalia kuitenkaan, eikä niin monta muutosehdotusta niihin ole tehtykään. Joka tapauksessa seuraavaksi Euroopan globalisaatiorahasto ja esittelijä äh, Simo Vipoing täällä kuulemmekin sitten toisen esittelin, esittelemänä tämän muistakaa e, esittelijät, että voisitte puhua lyhyesti, jotta voimme sitten lyhykäisesti saada nämä asiat käsiteltyä. Kuitenkin toivon teidän nyt vaikenevan täällä salissa. Jatkamme. Ja nyt sitten esittelijä saa puheenvuoron esitellä oman tekstinsä. Olkapa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan kun edu, Valensian aluehallituksen puheenjohtaja ei valitettavasti voi olla paikalla täällä ja mitä täytän hänen toiveensa korvata hänet. Ja globalisaation on jo aikaa käytössä, kun tuli ongelmia globalisaation kanssa varsinkin alueilla ja teollisuudessa, jotka olivat etulinjassa globalisaation takia. Ja totta kai piti vastata tähän hankalaan tilanteeseen ja varsinkin ajatellen tämän alan työntekijöitä, aloja ja alueita, jotta voidaan uhaa, uhan edessä heitä suojella, varsinkin haavoittuvimpia. Ja mehän tulemme alueelta, joka on kaikkein eniten käyttänyt ja soveltanut sopel- globalisaatiorahastoa. Eli me tiedämme varsin hyvin, mistä on kyse siis. Ja voidaan kyllä sanoa, ja sitä mielellä olemme, että on kyseessä e- tehokkaasti ja välttämättömästä välineestä. Näin ollen ha- ha- vastustamme, että se jonnekin katoaisi tai sitten sulautettaisiin muihin rahastoihin. Ja sitten toiseksi sanoisin myös, että Euroopan unionin komissio tavallaan mennä hyvään ja myönteisen suuntaan, josta olen samaa mieltä toki. Eli ennen kaikkea mennään ongelmien ennaltaehkäisyn suuntaan, ettei ne edes toteudu, ja pyritään ennakoimaan myös tilanteita, joita saattaa tulla vastaan eri aloilla, alueilla. Tämän lisäksi, kuten totesin, on monenlaisia alueita ja todellisuuksia, kuten teollisuuden alojakin, ja siksi me olemme puoltaneet ennen kaikkea sitä, että on enemmän joustavuutta, jotta voidaan puuttua näihin tilanteisiin, jotka ovat niin kirjavia. Mukaan lukien eri mekanismit ja välineet, ajankäyttö ja työntekijät, jotka tulevat kyseeseen. Joustavuuden lisäksi tarvitaan myös sitä, että kun minä alun perin olin parlamentissa aikanaan, kun keskustelu käynnistyi globalisaatiorahastosta, niin oli kyse myös siirtymistä, joihin keskityttiin globalisaation vuoksi, kun kauppa muuttui kansainvälisesti ja se vaikutti alueisiin ja aloihin. Ja nyt tämä siirtymäkin on huomioitava ajatellen ilmastonmuutosta, digitalisoitumista, tekoälyn käytön laajenemista ja paljon muitakin tekijöitä on huomioitava, jotka tekevät välttämättömäksi tällaisen välineen käytön, joka on tehokas ja sitä paitsi olemme sitä mieltä, että sen on oltava myös joustava, jotta voidaan mukautua uusiin todellisuuksiin. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Thank you. Thank you. Kiitokset tästä. Nyt sitten siirrymme oikopäätä puheenvuorotta muutosehdotuksiin. Muutosehdotus yksi puolesta vastaan enemmistö puoltaa tätä, eli hyväksytty. Numero kaksi puolesta vastaan. No, se hyväksyttiin. Kolme puolesta vastaan noin puolesta. Siis tämä hyväksyttiin neljä puolesta vastaan muutama, eli enemmistö puoltaa. Hyväksytty viisi puolesta vastaan muutama, mutta enemmistö puoltaa. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan muutama. Tämä on hyväksytty seitsemän. Jos se hyväksytään, niin kahdeksassa laukeaa puolesta, seitsemännen puolesta ja vastaan enemmistö vastustaa, eli se, rau, se, se hyvä, ylättiin kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan. Enemmistö vastustaa, eli hylätty yksitoista puolesta vastaan enemmistö vastustaa, eli se hylättiin 12 puolesta vastaan enemmistö vastustaa, joten se on hylätty 13 puolesta vastaan enemmistö vastustaa, se on hylätty 14 puolesta vastaan Enemmistö vastustaa, siis hylätty 15 puolesta vastaan. Enemmistö vastustaa, eli hylätty 16 puolesta vastaan. Hyväksytty 17 puolesta vastaan. Enemmistö vastustaa, hylätty 18 puolesta vastaan muutama, mutta enemmistö puoltaa, eli hyväksytty 19 puolesta vastaan enemmistö vastustaa hylätty ja sitten 20 puolesta vastaan ei kukaan, eli hyväksytty. Ja näin äänestämme koko lausunnosta muunnettuna puolesta vastaan. Yksi vastaan, joten enemmistö on tämän hyväksynyt. Onnittelut esittelijälle. Ja esittelijä vielä, olkaa hyvä. Bueno, quisiera simplemente... Niin, ihan halusin vain kiittää teitä kaikkia tuesta. Ja totta kai kiitää myös kaikkia alueita ja yksiköitä, jotka olivat mukana laatimassa tätä ja tukemassa ja niitä asiantuntijoita, jotka auttoivat meitä lausunto laadittaessa. Kiitos. Thank you. Noin, niin, kiitokset. Ja voitte myös esittelijälle välittää terveisemme varsinaiselle esittelijälle. No niin, sitten jatkamme eteenpäin seuraavaan lausuntoluonnokseen. Ford on tässä Korkin valtuustosta. Tulkaapa tänne asiantuntijanne kanssa sisämarkkinaohjelmasta on kyse. Ja tähän on parisenkymmentä muutosehdotusta myös. Okay, Madam Rapporteur, the floor is yours. Olkaa hyvä esit. Thank you very much. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Sisämarkkinaohjelma on yksi Euroopan suurimmista saavutuksista. Se on hyödyttänyt kansalaisia ja yrityksiä. Se on luonut tuhansia työpaikkoja. Kuluttajan suoja on lisätty, kilpailukykyä on lisätty täytyy varsinkin pk-yritysten puolella tutkia, opiskella ja elää voi missä vaan. Ja myöskin kilpailu on muuttunut reiluksi ja tilastotiedot ovat korkeatasoisia ja se on erittäin tärkeää silloin, kun tehdään poliittisia päätöksiä. Tämä on poliittisen ja taloudellisen integraation kes- keskiössä 500 miljoonaa ihmistä ja yli 24 miljoonaa yritystä on tässä mukana. Sisämarkkinoiden kautta ihmiset, tavarat, pääoma ja palvelut voivat vapaasti liikkua EU-ssa. On olemassa satoja esteitä, joita on poistettu tämän järjestelmän juohevuuden varmistamiseksi. Yritykset ovat voineet laajentaa toimintaansa. Kilpailu on lisääntynyt ja valinnanvaraa ja tarjonta on lisääntynyt. Mutta meidän täytyy huomioida muuttuva ympäristö. Digitaalinen vallankumous ja globalisaatio ovat sen aiheuttaneet. Myöskin UK Brexit vaikuttaa tilanteeseen ja se, miten se vaikuttaa kansalaisiin ja kauppaan. Nämä suuret muutokset ja ennalta näkemättömät shokit voivat vaikuttaa sisämarkkinoihin huomattavassa määrin yhtä lailla sääntelyyn ja täytäntöönpanoon. Tämä on yksi puoli. Sitä kautta voidaan toimia, mutta meidän täytyy saada myöskin vaikuttavuutta aikaiseksi. Minä haluan keskittyä juuri pk yrityksen sisämarkkinoihin. Minä korostan juuri sitä, että PK-yrityksiä tarvitaan ja että meidän täytyy katsoa myöskin PK-yrityksien rahoitusmahdollisuuksien varmistamista, jotta voidaan sisämarkkinoita hyödyntää varmistaen, että on eri järjestelmät kansallisella tasolla ja unionin tasolla täydentävät toiminta, toisiaan. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että PK-yritysten kohtamat haasteet voidaan kit- hoitaa kuntoon. Ja yhtä lailla korostan myöskin sitä, että kuluttajansuoja on vahvistettava erityisesti rahoituspalvelualalla varsinkin kun otetaan huomioon, että alaan liittyvät ongelmat vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Me tarvitsemme kuluttajasuojaa ja kuluttajasuojajärjestöille on annettava mahdollisuus toimia itsenäisesti kuluttajan hyväksi ja että lainsäädäntö myöskin tukee niiden toimintaa kansallisella tasolla. Sisämarkkinoiden hallinta on erittäin tärkeä asia. Ja tästäpä syystä meidän täytyy myöskin alue- ja paikallistason viranomaisiin panostaa. Meidän täytyy lähestyä asiasta holistisesti, ottaa huomioon paikallisen tason haasteet. Ja tätä on, tämä on erittäin keskeisellä siellä silloin, kun puhutaan julkisista hankinnoista, kilpailukyvystä, hallintovälineistä, pk-yrityksistä, kilpailukyvystä. Juuri tätä kautta voimme päästä lähelle kansalaisia. Me tarvitsemme yhden lukun järjestelmän alueen ja paikallistasolla. Sitä kautta saadaan tietoa ja ohjeistusta kansalaisille. Ja lopuksi saaneen kiittää myöskin henkilöstöä osoittamastanne tuesta. 25 vuotta sitten sisämarkkinaohjelma luotiin. Monia esteitä on raivattu tieltä ja kansalaisilla on nyt uusia mahdollisuuksia ja vapauksia. Me olemme päässeet hyvin pitkälle, mutta meidän täytyy jatkaa taistelua parantaaksemme markkinoiden toimintaa ja varmistaaksemme, että se tarjoaa kansalaisillemme ja yhteisöillemme ja kuluttajille ja yrityksille jatkossakin palveluita. Meidän täytyy tuleville sukupolville tarjota toimivat ja kilpailukykyiset sisämarkkinat. Oikein paljon kiitoksia. Okay, thank you very much, uh, madam. Kiitos esittelijä. Onko tähän sanottavaa? Jäsenille ei ole mitään sanottavaa, joten jatkamme muutosehdotuksiin. Yksi R esittelijän tekemään puolesta vastaan. Ei kukaan siis hyväksytty. Sitten ensimmäinen raukea kaksi R esittelijän eli puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi toinen siis raukeaa ja jatkamme kolme puolesta vastaan enemmistö puoltaa, joten hyväksytty. No, tarkastetaan tämä koneäänestyksellä, tämä kolmas. Okay, we close the vote. Ja äänestys päättyy. 31. Eli no niin, hyväksytty. Ja sitten siir neljäs siis raukeaa, jos kolmas hyväksytään selvä. No sitten yhdessä viides, kuudes ja seitsemäs puolesta vastaan hyväksytty. Ja esittelijän 8R puolesta vastaan. Ja sekin on hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Suurin osa puoltaa sitä, eli hyväksytty kymmenen puolesta vastaan. Muutama, eli tämä hyväksyttiin, ja yksitoista puolesta vastaan enemmistö vastustaa eli hylätty. 12 R-esittelijän puolesta vastaan muutama enemmistö puoltaa eli hyväksytty. 12 raukeaa ja yhdessä äänestämme 13, 17. Voidammeko, voimmeko hyväksyä sen selvä? Eli puolesta vastaan ei kukaan vastusta, joten ne kaikki hyväksyttiin 13 siis 17. Ja sitten 18 puolesta vastaan enemmistö puolta, joten hyväksytty 19 puolesta vastaan muutama, mutta enemmistö puoltaa hyväksytty ja sitten seuraavaksi 20 puolesta. Kiitokset ja vastaan. Ei kukaan, joten hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä koko tekstistä näin muunnettuna puolesta vastaan. Ei kukaan tyhjää, ei myöskään, joten tämä on yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritin tehdä asiani parhaalla mahdollisella ja nopealla tavalla. Kiitoksia. No niin, ja sitten jatkamme seuraavaan lausuntoon. Pyytäisin Abramovicin tänne myös. Hän jatkaa varapuheenjohtajana, joten minä voin tässä sitten toimia esittelijänä. Thank you, President. Oh. Ladies and gentlemen, move on. Niin, hyvät naiset ja herrat, jatkamme eteenpäin. Siis jatkamme digitaalisesta Euroopasta 2021-2027 ja pyydän Markku Markkulaa, olkaapa hyvä esittelemään tätä asiaa. Okay, uh, eh, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tykö auttaneet, osallistuneet tähän laadintaan. Professori Tanja Tukiainen on ollut minun asiantuntijani tässä, hän kun tuntee varsin hyvin aloitekomitean toimintatavan, kun aikaisemmin hän oli kabinetissanikin auttoi merkittävästi. Erityiskiitos Aleksei Popotsille ja, ja senkin sihteeristölle ylipäätään, jotka antoivat hyödyllistä tietoa. Ja sitten parlamentin kanssakin oltiin yhteyksissä, eli todella ollaan tekemisissä monen asiantuntijan kanssa. Ja totta kai myös komission pääosastojen kanssa ja eri ihmisten kanssa siellä, mutta ottaisin muutaman erityisen tärkeän kohdan esille. Kun kymmenkunta vuotta tässä on nyt kokeiltu fiksuja kaupunkia ja digitalisoituja kaupunkia on tullut nyt uhteen, uuteen vaiheeseen, vaikka se on ollut hyvin tärkeää ja jotta digitalisoitumisen myötä voidaan tarjota jotain kaupungeille, kaupunkien prosesseille, niin tilanne on kohentunut merkittävästi digitaalisia ratkaisuja voidaan käyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti tehokkaasti ylipäätään. Tavallaan kalupakki, joka jatkuvasti uusi myös kaupunkien toimintatapoja. Yksi hyvä esimerkki tästä, joka on käynnistynyt tämäkin lausunnon taustatekijänä, on huippukokoukset kaupunkin digitalisoitumisen tiimoilta. Puheenjohtaja Lambertsi jo mainitsikin tämän omassa alkupuheenvuorossaan tänään. 41 kaupunkia ja lähinnä kaupunginjohtajat avustajinen ovat olleet mukana digitaalisen kaupungin huippukokouksessa, joka järjestettiin grow pääosaston alueiden komitean voimin, mukaan lukee moni muukin taho. Ja sitten kaupunginjohtajat jatkuvat myös työtä neille, kuten tänäänkin. Sanoisin muutama sanon omalla kielellänikin suomeksi, haluan tätä korostaa myös. In, uh, in, uh. Nimittäin, että... Digitalisaatio on hyvin ratkaisevassa roolissa suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa ja niissä kaikissa 17 YK on kestävän kehityksen päämäärässä, jotka meidän pitäisi saada toteutumaan jo lähivuosina. Euroopan ja eurooppalaisten yritysten on otettava johtava rooli, johtava globaali rooli, korostaisin vielä sitä, ja samalla vastuu tulevaisuudesta, jota eh, julkinen sektori mahdollisimman vahvasti vie eteenpäin. Ja tämä vahva rooli toteutuu vain yhteistyössä ja vain päättäväisyydellä. Haluan tätä painottaa. Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen digitalisaation kannalta keskeisen tärkeää on EUn laajuinen yhteistoimivuus sekä datan, teknologian ja tietotaidon saatavuus. Ja tässä työssä kaupunkien kumppanuudet sekä paikallisesti eh, yritysten, pienten ja suurten ja oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yliopistojen kanssa, mutta korostan sitä yhä enemmän kumppanuudet ympäri Euroopan yhteistyössä eri alueiden ja kaupunkien välillä. Tämä on aivan ratkaiseva. Tässä lausunnossa me korostamme myös datan laatua ja sitä määrän kattavuutta, jotta saamme eri puolilla Eurooppaa tehokkaasti tämän teknologisen kehityksen kaupunkien ja myös yritysten. Ja tänä päivänä aina pitää korostaa nuorten digitaalisten, digitaalisia ratkaisuja kehittävien, nuorten ammattilaisten, koodareiden ja yrityksiä, startup-yrityksiä käynnistävien nuorten roolia. Tällä tavalla tämä data on yhä enemmän avoimesti kaikkien käytettävissä ja tätä me haluamme edistää. Tässä lausunnossa nostetaan hyvin vahvasti esille kaupunkien rooli, alueiden rooli ja vaaditaan, että tämä digitaalisten innovaatiokeskittymien verkosto, jota tällä ohjelmalla ollaan seuraavan ohjelmakauden aikana luomaan, eh, niin se, siitä tulisi riittävän kattava Euroopan laajuisesti siten, että jokaiselle alueelle tulee omat digitaaliset innovaatiokeskittymät ja näiden merkitys alueen Eh, kestävän kasvun kehittäjänä ja osaamisen vahvistajana eh, korostuu. Mutta haluamme nostaa myös, näiden pitäisi aidosti olla todella eurooppalaisia ja tätä kautta veisimme tätä kehitystä eteenpäin. Me olemme esittäneet ja esitämme tuossa lausunnossa myös monia täsmennyksiä eh, itse sanamuotoihin ja siihen, että nämä digitaaliset innovaatiokeskittymien niiden hallinnointissa voi, voivat olla mukana eri toimijat, jotka yhdessä muodostavat vahvan juridisen toimijan, eräänlaiset konsortiot, jotka ottavat kokonaisen vastuun. Niiden pitää olla myös hyvin avoimia ja tätä kautta pääsemme eteenpäin. Ja viimeksi haluan vielä korostaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio ehdottaa tällaista vahvaa pakettia, jossa integroidaan digitalisaatio tutkimus ja innovaatio kaikkiin suurimpiin EUn ohjelmiin ja Euroopan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Ja tämä määrärahakokonaisuus, joka nyt on sitten parlamentin ja neuvoston arvioitana, jossa, jossa tämä kolmikantainen neuvottelu nyt etenee. Niin tämä määräraha on alkujaan 9,2 miljardia euroa ja se on hyvin ratkaisevaa, kun me parannamme Euroopan kansainvälistä kilpailua, kilpailukykyä ja, ja eurooppalaisten globaalia vastuuta. Näillä sanoilla voimme mennä minun puolesta itse tähän lausunnon käsittelyyn. Meillähän on vain yksi muutosehdotus, joten eiköhän tämä itse tämän käsittely ole hyvinkin helppoa ja tähänkin tein itse vielä raportoijana täsmennyksen. Tein siitä paljon voimakkaamman kuin mitä se alkujaan oli. Kiitoksia. So I want to say kiitos. Thank you to Mr. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt sitten voimme käydä keskustelua asiasta, mikäli on jotain sanottavaa ei taida olla, joten oikopäätä äänestämme sitten näistä muutosehdotuksista. Yksi tähän on tehty EKRn tekemä ja esittelijä on tehnyt siihen omansa. Joten äänestäkäämme nyt sitten tästä muutosehdotuksesta R1, puolesta ja vastaan hyväksytty, joten näin voimme käydä äänestämään oikopäätä tästä koko lausuntoluonnoksesta muutettuna puolesta ja vastaan. Ei kukaan tyhjää, ei myöskään, joten yksimielisesti tämä äänestettiin. Onnittelut, tämä on hyväksytty. Ja sitten ilmoittaisin, että kaksi lausuntoa. Tuo Matteo Luigi Biankin nuorisostrategia on siirretty torstaiksi ja Andreas, Andres Jaardan myös avaruusohjelmasta on siirretty huomiseksi, joten hy- hyviä uutisia, koska työmme päättyy nyt. Ja Ilmoittaisin vain, että itävaltalan valtuuskunta on kutsunut teidät vastaanotolle tuonne alueiden komitean atriumiin, joten täällä paikalla olevat varmasti olemme kaikki ansainneet tämän vastaanoton. No.